Good afternoon, colleagues. I don't... Hyvää iltapäivää, kollegat. En usko, että minun tarvitsee nyt käyttää mitään nuijaa täällä aloittaakseen tämän kokouksen. Aamupäivällä järjestettiin tärkeitä äänestyksiä. Ja nyt meillä on kohta 15 esityslistalla Euroopan huumausaineiden ja väärinkäytön seurantakeskuksen kertomus vuoden 2017 tilastoista. Alexis Hostel on täällä pitämässä alustuspuheenvuoroa. Totesin vain, että raportti julkaistiin 6. kesäkuuta. Siinä kerrotaan Euroopassa valitsevasta huumausainetilanteesta 28 maassa Turkissa ja Norjassa. Vuoden 2017 tilastot ja 30 maan huumausaineraportit ovat sellaisen täydentä toisiaan. Nyt annan vierailemme ensin mahdollisuuden pitää alustuspuheenvuoronsa ja sitten jäsenet. Nyt heitä on jopa monikossa. Voivat tietystikin saada puheenvuoroa samoin koordinaattorit ja esittelee herra Boni. Sitten kun eh, herra Hosdell on pitänyt puheenvuoronsa noin 10 minuutin puheenvuoronsa, sitten voidaan ottaa keskustelu. Lämpimät tervetuloa toivotukset teille, herra Hosdell ja olkaa hyvä. Ladies and gentlemen. Kiitoksia puheenjohtaja, oikein hyvää iltapäivää, hyvä puheenjohtaja, hyvät Euroopan parlamentin DIBE-valikunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulla on ilo esitellä teille tänään tämä uusi Human-raportti, jonka pari päivää sitten juuri julkaisemme. Kuten puheenjohtaja totesi, tässä on merkittävä tietopaketti julkaistuna tässä raportissa se esitellään yhtä aikaa hyvin yksityiskohtaisen tilastotietojen kanssa, jota olemme keränneet, ja se on käytettävissä tuossa tilastotiedotteessa. Tänä vuonna uutuus on se, että meillä on uusi formaatti näissä ma- maakohtaisissa huumeraporteista niin, että saamme käsityksen kansallisista tilanteista ja tiedot on esitetty paljon graafisemmin ja helppolukuisemmin kuin aikaisemmin. Jokaisessa raportissa on osa-alue, jossa osoitetaan, missä oma maa on menossa verrattuna Euroopan tilanteeseen. Haluaisin hyödyntää tilannetta ja kiittää jäsenvaltioita ja yhdyshenkilöitä joilta tietoja on saatu. Haluaisin kiittää myös Euroopan virastoja ja, tie- ja toimielimiä, jotka ovat tehneet kanssamme yhteistyötä. Varmaankin tiedätte tai muistatte, että EMCDDA on sisä- ja oikeusvirastojen äh, verkoston puheenjohtaja tänä vuonna ja, ja haluaisinkin ilmaista solidaarisuutemme terroristi-iskun uhreille. Lontoossa olemme vahvasti sitoutuneita eurooppalaisten turvallisuuden edistämiseksi ja pyrimme tarjoamaan mahdollisimman hyvää palvelua toimielimille ja jäsenvaltioille. No sitten tärkeimmät kohdat tämän vuoden Hummer-raportista. Viisi tärkeintä asiaa. Olen tietenkin sen jälkeen vielä käytettävissä, niin jos haluatte esittää lisää kysymyksiä. Viisi tärkeintä viestiä tässä nykytilanteessa liittyvät siihen, että yliannostuksesta johtuvat kuolemantapaukset ovat kasvaneet. Tämä on kolmas vuosi peräkkäin, kun nousu on tapahtunut. Sitten toinen huomio koskee yhä kasvavaa äh, terveysuhkaa koskien uusia synteettisiä opioideja. Sitten kolmas seikka on aina hyvin kiinnostava tälle valiokunnalle, nimittäin nämä uudet psykoaktiiviset aineet, ja kun näistä puhutaan, haluaisin kiittää tätä valiokuntaa, jonka valtava enemmistö tänä aamuna äänesti lainsäädäntöpaketin puolesta, jonka avulla voimme jatkaa työtämme ja ehkäistä näiden uusien psykoaktiivisten aineiden käyttöä tehokkaammin. Neljäs löydös koskee sitä, että viimeisen kahden vuoden aikana olemme havainneet, että kokainia on enemmän saatavilla ja lopuksi haluaisin vielä näistä viimeisistä kannabiksen käytön suuntauksista puhua ja verrata tilannetta Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen opiskelijoiden kannabiksen käyttöön ja väärinkäytön välillä. Sitten näistä ensimmäiseksi siis yliannostuskuolemista kolmantena vuonna peräkkäin luvut ovat olleet nous, nousussa 6 prosenttia verrattuna viiteen vuot, viime vuoteen on tärkeää panna merkille tässä valiokunnassa se, että suurin osa huumeisiin liittyvistä tapauksista liittyvät heroiniin ja muihin opioideihin ja alkoholin ja benzodiazepiinien käyttöön. Sitten täällä on kuvia vihreällä värillä havaitaan, että vaikka havaitsemme, että heroin ja opioidit ovat näitä syypäitä useimmiten. Tässä on kuvattu, että niiden käyttäjien väestö on ikääntymässä. Tässä nähdään, että jokaisessa ikäryhmässä on tapahtunut kasvua verrattuna vuoteen 2014 ja 2015. Sitten tärkeä asia, jonka osalta on tapahtunut edistystä Euroopassa, koskien sitä, mitä voidaan tehdä, jotta ennaltaehkäistäisiin ja vähennettäisiin näitä, näitä yliannostuksia. Täällä on kahden tyyppisiä toimia, joita voidaan tehdä. Ensinnäkin voidaan välttää yliannostusten tapahtuminen ja toiseksi voidaan varmistaa, että on keinot yliannostuksen sattuessa sillä, että henkilö kuitenkin selviää hengissä. Ensimmäisenä tietenkin tulee hoito, erityisesti opioidi korvaushoito on tässä tärkeä Euroopassa. Meillä on noin meillä on noin 640 000 henkilöä tällaisessa hoidossa. Sitten toinen asia, joka on koko ajan yhä merkittävämpi ja ymmärrätte kohta, kun puhun näistä uusista synteettisistä opioideista, on todella muistettava järjestelmät, eli eli, eli keinot, joilla voidaan yliannostuksen jälkeen vielä elvyttää henkilöä henkin. Ja, ja sitten vielä huuminen käyttöstä. Täällä 78 tällaisia huumeiden käyttöhuoneita 78 maassa paikassa näitä käytetään yhä enemmän eri maissa ja muuallakin kuin Euroopassa, esimerkiksi Kanadassa. Tämä on keino, jota on nyt aika nopeasti otettu käyttöön, jotta voidaan puuttua tähän opioidiepidemiaan ja yliannostuksiin. Tietenkin on tärkeää myös niissä tapauksissa, kun yliannostus johtui metadonista tai muiden näiden käytöstä, on hyvin tärkeää toimia näiden korvauslääkkeiden kanssa. Sitten toinen huomio, se koskee uusien synteettisten opioidien käytön ennalta ehkäisyä. Tämä on yhä kasvava terveysriski. 25 uutta tällaista lääkettä on, eh, tai huumetta on nyt havaittu viimeisen kahden vuoden aikana ja kahdeksan niistä viime vuonna. Nämä ovat hyvin voimakkaita ja niitä löytyy myös muista tuotteista joten käyttäjillä on suuri riski saada myrkytys vahingossa myös näistä aineista. Yksi kaikkein no, hankalimmista ja ongelmallisimmista aineista kuuluu fentanyyli perheeseen. Fentanyylit ovat aineita, jotka ovat hyvin vahva, vahvoja, hyvin voimakkaita aineita. Niitä käytetään lääketieteellisiin tarkoituksiin, lähinnä kivunlievitykseen ja, ja nukkutukseen. Viime vuonna kahdeksan uutta fentanyyliä äh, löydettiin Euroopan varhaisvaroitusjärjestelmästä. Kaksi niistä äh, riskiarviointiin viime vuonna. Tänä vuonna meillä on jo kolme uutta fentanyyliä tutkinnan alla. Nämä ovat hyvin tärkeitä aineita, koska kuten totesin, viimeisten muutamien vuosien aikana on havaittu, että, että ei pelkästään fentanyyli, vaan fentanyyli sekoitettuna muihin aineihin, kuten heroinin tai kokainin on käytössä. Näin ollen yliannostusriski on paljon korkeampi. Eikä henkilö välttämättä tiedä, mitä, mitä hän on ostanut, kun näitä sekoitetaan toisissa ja näin va- vaarat ovat paljon suurempia. Myös Yhdysvalloissa ja muissa maissa esimerkiksi tai, taiteilijat tai muut ovat joutuneet yliannostustilanteeseen fentanylin takia luultavasti tietämättä, että he käyttivät tätä ainetta. Jotkut näistä aineista ovat 300 kertaa morfiinia voimakkaampia. Alle, alle grammasta tulee jo myrkytys. Sitten kolmas sekka koskee sitä, kuinka uudet psykoaktiiviset aineet ja käyttö on kehittynyt niitä on havaittu vähemmän, mutta niitä on kuitenkin paljon saatavilla ja haluaisinkin todeta, että verrattuna vuoteen 2014 ja 2015, jolloin havaitsimme 96 uutta ainetta vuonna 2015, nyt niitä on vain 66 uutta ainetta havaittu viime vuoden aikana. Eri tekijät tietenkin vaikuttavat eh, tähän määrän laskuun luultavastikin Euroopan unionin jäsenvaltioiden reaktiot ja tietyt lainsäädäntötoimet ovat tähän vaikuttaneet. Voidaan myös nähdä, että Kiinassa sääntelymuutokset ovat vaikuttaneet tilanteeseen. Jotkut näistä aineista nimittäin tulevat Kiinasta. On kuitenkin tärkeää panna merkille tässä, että vaikka havaittujen aineiden määrä on vähentynyt, niin tilanne kompensoituu kielteisesti sillä, että ne aineet, jotka ovat tulleet markkinoille, ovat jo ainakin osittain hyvin paljon vaarallisempia ja voimakkaampia kuin aikaisemmat. Ja viime vuoden aikana, kun, kun katsotaan näitä NPS-määriä, yli 620 oli, valvot, oli jo valvottu ja 243 havaittiin markkinoille. Eli ei, ei, tarvi, ei riitä, että tiedetään, onko uusia aineita, koska nämä aineet eivät vain tule ja lähde markkinoilta. Tämä osoittaa, kuinka tärkeä valvonta on. Ja se myös osoittaa, kuinka tärkeä tämän aamuinen päätöksenne oli, kun tuitte tätä valvontajärjestelmää. Sitten uusi ilmiö. Tästä on uusi pieni julkaisu, joka löytyy verkkosivuiltamme. Se koskee marginaalisoituneen väestön korkeariskistä käyttöä. Tässä kaksi ryhmää erityisesti ovat vaarassa. Kyseessä on katinonin suonen sijain sisäinen käyttö, kyseessä on opioidin käyttäjät ja, ja miesten välistä seksiä harrastavat henkilöt ja, ja, toiset, ja toiseksi on muistettava synteettiset kannaminoidit, jotka ovat halvempia myös lisääntyvä käyttö vankiloissa on, on huoli. Sitten kokainista. Kerron nyt tilanteesta kahden kolmen vuoden aikana ja indikaattoreista, jotka osoittavat kokainin saatavuutta. Sitä on nyt enemmän saatavilla kuin aikaisemmin ja se on myös hieman puhtaampaa kuin aikaisemmin. ainoa avoin ongelma, minkä takia aihe on herännyt, kerännyt huomiota tänä vuonna ja tulevina vuosina, koskee sitä, että, siir- että vaikuttaako tämä saatavuuden lisääntyminen käytön lisääntymiseen. Tiedämme, että joissakin maissa, joissakin kaupungeissa, Etelä- ja Länsi-Euroopassa jätevesi analyysistä on nähty käytön lisääntymistä. Tässä on jotakin kaupunkeja, joista, joissa tällaisia tuloksia on saatu, mutta ne ovat keskittyneet ka- kaupunkeihin. Tässä oli yli 33 kaupunkia, jotka osallistuivat jätevesianalyysiin ja 22 kaupungissa kokaiini, metabolointituotteet olivat lisääntyneet. Sitten lopuksi kannabis, joka on edelleen se huume, jotta useimmat eurooppalaiset ovat ainakin kerran elämässään kokeilleet. Yli 87 miljoonaa eurooppalaista ovat tässä tilanteessa. Prosenttia päivittäisiä käyttäjiä aikuisten keskuudessa ja tietenkin on erila- eroavaisuuksia maiden välillä. Euroopan unionin ulkopuolelta meillä on myös tällaisia no, nopeita, niin saamme todella tietoa kannabispolitiikasta Euroopan ulkopuolella tällaisen News Alerts-palvelun kautta. Tämä on erittäin hyödyllinen väline ja suosittelen sitä. Sitten kannabiksen käyttämisestä vielä kaiken kaikkiaan opiskelijoiden keskuudessa Euroopassa kannabista käytetään puolet vähemmän kuin Yhdysvalloissa se, ja käyttö on varsin vakaata sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Alkoholin käyttö sen sijaan on Euroopassa kaksi kertaa yleisempää kuin Yhdysvalloissa, ja tupakan käyttö on neljä kertaa yleisempää Euroopassa kuin Yhdysvalloissa, mutta molemmissa paikoissa käyttö on laskussa. Viime vuosien aikana alkoholin käyttö ja tupakan käyttö on laskenut. Nyt pitäisikin ymmärtää paremmin, mitkä ovat olleet niitä tekijöitä, jotka tähän ovat johtaneet ja kuinka tehokkaita toimet ovat olleet ja kuinka voisimme nämä hyvät tulokset siirtää myös kannabiksen käyttöön. Niitä tuloksia saisi myös sillä saralla, kuten näette, kannabiksen käyttö on vielä tänne jäänyt jäljelle. Kaiken kaikkiaan huumetilanne on hyvin dynaaminen ja markkinat kovin volatiilit ja äärimmäisen aktiiviset ja proaktiiviset. Sieltä tapahtuu valtavasti muutoksia hyvin nopealla tahdilla koko ajan. Lisäksi olemme nähneet, että Euroopassa viimeisten 20 vuoden ajan on saatu merkittäviä tuloksia kansanterveyden osalta. Meillä on alhaisin HIV- eh, tai hepatiitti C-tartunta lukutilanne. Tämä on hyvä esimerkki. Mutta huumeisiin liittyvät kuolematapaukset ovat lisääntymässä ja olemme myös eh, havainneet uusien psykoaktiivisten aineiden markkinoiden muutoksista ja ja sitten uutta on se, että meillä on nyt uusia, uusia tällaisia korkean riskin käyttäjäryhmiä, jotka käyttävät näitä uusia psykoaktiivisia aineita NPS. Ensimmäistä kertaa kahteen vuoteen olemme myös nähneet eh, kyselyjä, jotka koskevat suurta 4-6 prosenttia nuorista toteavat, että he ovat silloin tällöin käyttäneet näitä aineita, joten selvästikin vaara on edelleen lymyilemässä. Ja sitten meillä on nämä uudet synteettiset opioidit ja erityisesti fentanyli. Vielä viimeinen kuva. Tilanne on sellainen, että se edellyttää vahvempaa koordinointia ja yhteistä toimintaa Euroopassa ja uskon, että tämän aamuinen päätöksen oli erittäin merkittävä panos tähän suuntaan. Komissio on ilmoittanut uudesta toimintasuunnitelmasta ja toivomme, että se hyväksytään Maltan puheenjohtajakauden mm, aikana. Se olisi oikein tärkeä askel eteenpäin. Haluaisin vielä korostaa, kuinka vahvasti EMC-DDA on sitoutunut siihen, että se tuottaa lisäarvoa ja tukea Euroopan unionin toimielimille jäsenvaltioissa ja jäsenvaltioille ja eurooppalaisille niin että saataisiin näkään turvallisempi ja terveellisempi Eurooppa. Sitten aivan vielä viimeinen, viimeinen otsikko tuonne todella. Me pyrimme tähän tavoitteeseen paremmin, paremmin, paremman, paremman hu- huumepolitiikan ja toiminnan kautta. Kiitoksia paljon. Hienoa, että teillä on nyt enemmän aikaa esitellä raporttina kuin viime kerralla. Viimeksi oli aikapaineita. Silloin ei ollut aikaa kunnollista esittelyä varten, niin kuin tällä kertaa. Kiitoksia paljon puheenvuorostanne. Nyt ilomielin sitten annan puheenvuoroja. Hienoa, että tällä niin innokkaasti niitä pyydetään. Olen ihan varma, että kumpikin saatte puheenvuoron. Ensin esittelijä edustaja Boni, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, uh. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Kiitos tästä kattavasta eh, kertomuksesta eh, ja mm, myöskin kuvailusta. On erittäin tärkeää ymmärtää kaikenlaiset huumeisiin liittyvät ilmiöt, jotka kehittyvät Euroopassa. Ja tietenkin olen aika lailla huolissani erityisesti näistä yliannostuskuolemista, jotka ovat tulleet ilmeisemmiksi. Ja meillä täytyy olla parempia vastauksia tilanteeseen. Erityisesti jäsenvaltioiden on tiedotettava äh, siitä, kuinka vaarallista kaikenlaisten huumeiden käyttö on ja Se liittyy myös siihen, että pitää pystyä reagoimaan joihinkin uusiin ilmiöihin ja katsoa, miten jäsenvaltioissa mm, pitäisi myös puuttua joihinkin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Mainitsitte kodittomat ja vankilat ja huumeiden käytön vankiloissa. Puhuitte myös nuorista sukupuolista opiskelijoista ja kannabiksen käytöstä. Pientä muutosta myönteiseen on tapahtunut Yhdysvalloissa kannabiksen käytössä, mutta Euroopan unionissa kannabiksen käyttö on lisääntynyt, joten meidän täytyy lisätä valistusta, tiedotusta ja selkeää viesti julkisuudessa siitä, miten voidaan toimia, miten voidaan käyttää ihmisiä, jotka ovat huumeiden vaikutuksen alaisena, miten puuttua uuden tyyppisiin huumeisiin. Sitten toiseksi sanoit, että kokaiinin saatavuus on lisääntynyt, joten meidän täytyy ei vain lisätä tiedotusta ja valistusta, vaan parantaa myös lainvalvontaa ja yhteistyötä, koska kyseessä ei ole pelkästään ne ihmiset, jotka käyttävät noita huumeita. Jos kokaiinia on enemmän saatavilla, niin se tarkoittaa, että markkinat ovat kasvamassa. Ja se tarkoittaa, että on rikollisjärjestöjä, jotka tuota kokaiinia toimittavat ja se toimitus on muuttunut helpommaksi, joten meidän täytyy olla tarkempia tässä ja osoittaa, että pystymme reagoimaan ja että poliisiviranomaisten toimilla on vaikutusta. Kun puhumme uusista psykoaktiivisista aineista, niin tietenkin kuten sanoitte, saatavuus on yhä suurta, mutta vaikutus on ilmeisesti vähän vähäisempi kuin muutama vuosi sitten, kun meillä oli huippu vuonna 2014, mutta meillä on kuitenkin 66 uutta ainetta tullut esille viime vuoden aikana, vuoden 2016 aikana. Tämä on tärkeää, että pannaan pian täytäntöön tuo parlamentin ehdottama malli. Parlamentti ehdotti sitä yhteistyössä komission neuvoston kanssa sen jälkeen, kun kaksi vuotta ollaan oltu pattitilanteessa. Minä olen yrittänyt laskea, mikä meidän tehokkuustekijämme on. Ja edellisessä mallissa me onnistuimme saavuttamaan tavoitteemme 84-86 kuukaudessa. Nyt tuo ajanjakso 36-38 kuukautta, kunnes jäsenvaltiot ovat aktiivisia ja ryhtyvät nopeammin panemaan täytäntöön päätöksiä, jotka liittyvät joidenkin aineiden kieltämiseen. Voimme tietysti keskustella asiasta, mutta onhan tämä lyhyempi aika. Ei ehkä niin lyhyt kuin haluaisimme, mutta tilanne on kuitenkin parempi. Ja kysymykseni kuuluu, mitä te tarvitsette eh, käyttääkseni tätä uutta asetusta, koska tähän liittyy joitakin vaatimuksia virastolle eh, valmistella alkuraporttia, riskinarviointia, riskinarviointikertomuksia. Ja Yksi tämän uuden ratkaisun etuja on se, että jos komissio valmistelee äh, kunnon äh, asetuksen, niin silloin tämä kielto joillekin psykoaktiivisille aineille äh, koskee kaikkia jäsenvaltioita, ei niin, että vain joku valtio kieltää ne. Koska myyntikanavia on uusia, myös digitaalisia. Miten voimme siis edistää tätä? Ja viimeinen asia liittyy tulevaisuuteen. Ja myöskin vuoteen 2025 asti ulottuvaan strategiaanne, tulevaisuuden strategiaanne, koska jos katsomme budjettia vuoden 2020 jälkeen, niin pitäisi kyllä olla selvää se, että me tarvitsemme kunnon resursseja rahoittaaksemme toimintaanne, e, pitääksemme viraston asemaa yllä. Eli miten e, tiedottaa valistaa enemmän, miten torjua tiettyjä ongelmia, kuten esimerkiksi kokaiinin uutta saatavuutta yhdessä Europolin kanssa. Millaiset puitteet saadaan aikaiseksi uusien psykoaktiivisten aineiden torjunnalle ja sitten viraston tulevaisuus. Kiitos. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos, että sain puheenvuoron. En halua toistaa kaikkea sitä, mitä herra Boni tässä jo sanoi. Yhdyn täysin hänen pohdintoihinsa. Haluaisin onnitella EMCDDAn johtajia pelkästään hänen virastonsa tekemästä terävästä työstä, vaan myöskin siitä, että nyt se on pystynyt toimimaan erittäin merkittävällä tavalla. Ja se on pystynyt meille antamaan kuvan pääasiallisista ilmiöistä ja myöskin toimittamaan meille nämä maakohtaiset kertomukset nyt ensimmäistä kertaa hyvin pystytään määrittelemään ja identifioimaan tärkeitä tietoja. Maan, kuten Portugalin kannalta, katson, että kaikki tämän tyyppiset kertomukset ovat ehdottoman tarpeellisia. Joten he totesitte, että on olemassa tiettyjä suuntauksia, sekä myönteisiä että kielteisiä suuntauksia. Eniten minua järkytti mahdollisesti se, että joidenkin huumeiden käyttö vankilassa on niin voimakkaasti kasvanut. Tämä on tällainen turvallinen suljettu ympäristö, mutta siitä huolimatta huumeiden käyttö vain lisääntyy. Tästä syystä meidän pitäisi pohtia, miten tähän voitaisiin puuttua joko EUn tai jäsenvaltioiden toimesta. Eikö vankeinhoitolaitoksen toimia pitäisi myöskin arvioida huumeiden suhteen. Te esittelitte viisi eri aihealuetta. Kaikkein vakavin asia oli äh, nähdäkseni yliannostuskuolemien lisääntyminen. Tähän minulla olisi konkreettinen kysymys. Kuinka voidaan selittää se, että kuolemantapaukset ovat lisääntyneet, kun on kyse yliannoksesta? Mistä tämä johtuu? Onko kyse siitä, että kovien huumeiden käyttö on lisääntynyt vai onko pikemminkin kyse siitä, että erilaisia huumeita sekoitetaan keskenään ja sitten loppujen lopuksi ne ovat kuolettavia, kuolemanjohtavia vai eikö huumeiden vastainen kamppailu ole onnistunut? Kuinka sitä voidaan ehkäistä huumeiden käyttöä ja kuinka teidän virastonne näkee ne ilmiöt, jotka ovat sen taustalla, että yliannostuskuolemien määrä on kasvanut. Mitkä seikat ovat tähän vaikuttaneet? Vielä toinen seikka, joka löyhästi liittyy tähän eräs pohvi, pohdinta, jota minä pidän yhä relevantimpana. Tämä liittyy siihen, mitä on puhuttu sitä valtavasta arvosta, rahallisesta arvosta, joka huumekaupassa liikkuu. Herra Boni muistaa, varmaan, että kun puhuttiin järjestäytyneen rikollisuudesta, puhuttiin huumerahoista. Suuri osa huumeiden kulutuksesta tai käytöstä on peräisin pienimuotoisesta kaupasta, pienimuotoisesta huumekaupasta on lähinnä kyse. Tukahduttava politiikka estävä politiikka ei ole auttanut samaan aikaan tulosta. Portugalissa meillä on hyviä kokemuksia tietyistä toimista, joita voitaisiin pitää jopa hyvinä käytänteinä, joita muutkin jäsenvaltiot voisivat noudattaa, kun taistelun huumeita vastaan. Kiitos. Kiitos edustaja Coelho. Nyt edustaja tai herra Hostel. Huumevirastosta saa vielä puheenvuoron. Voitte kenties kommentoida näitä puheenvuoroja ja pitää johtopäätöksen, johtopäätöspuheenvuoron vielä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää edustaja Bonia Coelho. Ja pyrin vähän vastaamaan näihin, mutta pyrin välttämään toista perusteellista alustusta. Jos tarvitsette lisätietoja, niin tiedätte, että olen käytettävissä vielä tämän esityksen jälkeenkin. Ensinnäkin Bonin kommentti Kokainin saatavuuden lisääntyminen, kuten sanoin, meillä on nyt erilaisia indikaattoreita, jotka osoittavat, että vaikuttaa siltä, että kokainia on eurooppalaisilla markkinoilla nyt enemmän. Meillä ei ole vielä mitään merkkejä siitä, että tämä saatavuus olisi johtanut siihen, että, että kokainin käyttäjien määrä olisi lisääntynyt. Tätä asiaa tarkkaan valvomme. Mainitsitte tässä lainvalvontaa viranomaisten, poliisin ja Euroopan toiminnan emc DDA ja Europol tekevät tiivistä yhteistyötä. Europol oli ensimmäinen virasto, jossa kävin virallisesti vierailulla johtajana. Nyt olemme laatimassa yhteisymmärrysmuistion päivitystä yhteistyötä varten. Europolin kanssa olemme tehneet yhteistyötä silloin, kun Euroopan, Europol muutama viikko sitten esitteli tämän järjestäytyneen rikollisuuden uhkaa koskevan kertomuksen ja totesitte, että voitte todeta, että siellä on merkittävä osa, joka koskee huumeita. Viime viik- vuonna esittelimme myös toisen painoksen Euroopan huumemarkkinaraportista yhdessä Europolin kanssa. Mitä tulee näihin tietoihin, joita sille toimitettiin neuvostoon Ainakin minun tietojeni mukaan tilanne on se, että tulisi muutoksia. Tällä kertaa olisi yksi prioriteetti kahden sijaan ja se kattaisi kaikki huumeet. Teknisesti mielestäni tämä on paljon parempi ratkaisu ja näin voidaan varmistaa myös se, että kun jäsenvaltiossa noudatetaan kansallisen toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa yhteistyön puitteissa KOSin kanssa, niin sitten kaikki huumeet ovat samalla viivalla, koska ne ovat kaikki tässä yhdessä prioriteetissa mukana. Tämä on yksi asia. Sitten tulee kysymys, joka koskee näitä uusia psykoaktiivisia aineita, NPS. Yksi uuden lainsäädännön parannuksesta sitten, kunhan se astuu voimaan, koskee sitä, että voidaan vähentää aikaa, jonka ajan jäsenvaltiot voivat täytäntöön panna valvontatoimia silloin, kun niistä on päätetty. Nyt siirrymme 12 kuuteen kuukauteen. Eli kun päätös on tehty siitä, että huumetta ryhdytään valvomaan, niin päätöksestä voimaantuloon mm, kestävä aika on paljon lyhyempi. Tämä on tärkeä parannus ja edesauttaa myös sinne, mitä suunniteltiin jo vuonna 1997 ensimmäisen yhteisen toimen kautta – sitten esitettiin kysymys, pitääkö EMCDDn täytäntöpanna tämä ajatus on lyhyellä aikavälillä ainakin aika selkeä. Olemme valmiita, olemme kumppaneita, teemme tämän kanssa jo työtä. Budjetti, budjettissa 2017 komissio ehdotti, että lisättäisiin tai kannettaisiin lisäbudjettia, jolla voitaisiin auttaa EMDDAn tietokantaa. Tarvitsemme muutaman viikon tähän parannuksen. Olemme saaneet siis hieman lisää varoja niin, että voimme parantaa tätä välinettä ja pärjätä näiden kasvavien lukujen kanssa. Tämä valiokunta ja Euroopan parlamentti ovat myös tätä tukeneet ja lopulta myös neuvosto siihen suostui, että meillä on tämä lisäbudjetti nyt. Olemme valmiita ja meillä on resurssit käytettävissämme. Keskipitkän aikavälin tilanteesta. Eh, tilanne näyttää epävarmemmalta. Me tiedän, että emme ole ainoa virasto, joka tulee puhumaan tällä tavalla, mutta verrattuna muihin virastoihin, joilla on paljon suuremmat budjetit, niin meillä on vieläkin tärkeää, tärkeämpää se, että saamme mahdollisimman pian käyttökelpoisen näkemyksen siitä, minkä, miltä näyttää Eurooppa Brexitin jälkeen, koska Brexitin vaikutukset jo monivuotisiin rahoituskehyksiin voivat olla hyvin ratkaisevia kaikkia virastoja ajatellen, niin kaikkia sisä- ja oikeusasioita käsitteleviä virastojen ja erityisesti pieniä virastoja varten, koska, koska budjetin leikkaukset vaikuttavat välittömästi operatiiviseen toimintakykyyn. Sitten EMCDD. EMCDD on strategiasta. Tässä teillä on printattu kappale valiokunnan puheenjohtajalle strategiasta. Me olemme täytäntöön panemassa sitä nyt. Nyt on menossa ensimmäinen vuosi ja ensimmäisenä meitä on nyt odottanut tämä sisäinen organisaatiojärjestely. Haluaisin kiittää edustaja Koelioa hyvin myönteisistä kommenteista ja jatkuvasta tuesta olen oikein iloinen siitä, että pidät näistä, pidätte näistä maankohtaisista huumeraporteista. Tämä on yksi esimerkki siitä, kuinka voidaan tehdä työtä täällä keskuksessa. Meillä on kuuden seitsemän kollegan tiimi eri yksiköistä, jotka ovat toimineet hyvin aktiivisesti ja saaneet aikaan välineen, josta voimme olla hyvin ylpeitä. Ja siinä näin pyrimme todella tekemään hyvää työtä asiakkaillemme ja te olette yksi tärkeimmistä asiakkaista, meitä olemme iloisia, jos tämä on teille hyödyllistä. Kulutuksen kasvusta tilanne voi olla järkyttävä. Toki tämä on enemmän jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin kuuluva asia kuin Euroopan unionin toimivaltuuksiin kuuluva asia, mutta se on kuitenkin kaiken kattava asia ja siksi huumeet ja terveyskysymykset ja myös radikalisointi vankiloissa. On, nämä kaikki ovat sellaisia horisontaalisia aineita, jotka edellyttävät, edellyttävät toimintaa ja ponnistelua, mutta kenelläkään ei ole selkeitä ratkaisuja, joten varmastikin tässä on ponnisteltava edelleen ja tulemme virastossa mm, seuraamaan kehitystä. Sitten vielä näistä NPS-uusista psykoaktiivisista aineista. Siellä markkina, markkinoita koskevassa luvussa tuotan, todetaan, että nämä kannaminoidi, uudet, kannam, mm, uudet synteettiset kannaminoidit ovat niin pieniä ja niitä on vaikea havaita. Se vaikeuttaa poliisin ja vankilahenkilökunnan työtä. Sitten vielä yliannostuksista ja markkina-arvosta. Yliannoskysymykseen ei ole mitään yhtä selvää vastausta. Tiedämme, että kansallisella tasolla jotkut muutokset johtuvat myös merkittävistä parannuksista mittauksissa ja rekisteröinnissä. Joissakin maissa on ehkä tilannetta aliarvioitu. usein nämä uudet opioidit ja psykoaktiiviset aineet eh, ja aiheuttavat kuolemantapauksia, mutta niitä ei ole rekisteröidä samalla tavalla. Meidän on tätä valvottava edelleen. Sitten nämä sekoitukset. Ihmisillä on edelleen moni huumekäyttäjä. Tälläkin on oma roolansi, roolinsa. Ja sitten lisäksi fentanyylejä on yhä enemmän saataville ja niitä, niitä myös yhdistellä muihin aineisiin. Tämä on myös merkittävä tekijä. Sitten näihin huumeperäisiin kuolemiin vielä. Ne, jotka kuolevat yliannostukseen käyttäessään metadonia tai muita lääkinnällisiä tuotteita, niin melkein aina nämä henkilöt eivät ole hoidossa Eli yksi asia on parantaa ohjeita hoitoa varten, niin ettei tule ylilyöntiä, mutta toinen tekijä, joka tähän vaikuttaa, joka on koska sitä, että emme ole täysin vielä eh, kattaneet hoitotarpeita opioidien käyttäjien varten. Ollaan 50 15 prosentissa, joissakin 20 prosentissa, mutta tämä on vielä, työ on vielä kesken. Sitten markkina-arvo 24 miljardia, 25-31 miljardia mahdollisesti. Mutta niin kuin viime vuonnakin totesimme, olen iloinen, että komissaari Molus tämän mainitsi. Kyseessä on tärkeä asia. 20 vuotta sitten ei nähty ihmisen, ihmisten kuolevan. Ei, nyt ei enää nähdä ihmisten kuolevan kaduilla niin kuin aikaisemmin, mutta mutta tällä on kyllä silti suuri merkitys, että tämä liittyy järjestäytyneeseen rikollisuuteen, mutta ongelma on kuitenkin aliarvioitu. Keräämme lisää dataa ja tulevina vuosina varmasti saimme parannettuja arvioita, jotka varmaankin ovat korkeampia kuin viime vuonna. Ja seuraavassa painoksessa koskien tätä markkinatilannetta voimme toimittaa teille tuoreita tietoja. Kiitoksia edustaja Bonille ja Koeliolle ja myöskin kiitos teille, herra Hostel, siitä, että kerrotte tästä kamatasta tilanteesta ja viraston tekemästä työstä. Kiitos teille. Hyvät kollegat, nyt voimme siirtyä sitten kohtaan 16 esityslistalla. Vieraamme on jo paikalla. Kiitoksia siitä, että tulitte näin hyvissä ajoin. Nyt Herra Manuel Navarrete, eurooppalaisen Euroopan terrorismin torjuntakeskuksen johtaja, esittää meille puheenvuoronsa. Voitteko tulla tänne eteen puhumaan? Good afternoon. Please have, please have a seat. Thank you. So, colleagues, Europol has been producing. Europol on tuottanut vuotuisen EUn terrorismitilannetta ja suuntauksia koskevan selvityksen, eli TESAT-selvityksen 2017. Siinä annetaan kokonaisvaltainen kuva terrorismista siinä tässä tilanteesta EUssa tulevina viikkoina. Europol tulee hyväksymään lopullisen tekstin vuonna 2017 kertomukseksi. Tällä välin herra Manuela Navarrete, joka on EUn, joka on eurooppalaisen Euroopan terrorismin torjuntakeskuksen johtaja, tulee esittämään puheenvuoronsa. I've just been advised first, I do apologize, it's a Thursday afternoon. It's been a... Pyydän anteeksi, nyt on torstai-iltapäivä ja nyt on ollut rankka viikko viimeisellä takana. Mikä teille sopii, niin kunnioitukset teille kohtaan totesin, että tämä lähetetään internetissä suoratoistoon tämä kokous, joten kyllä teitä kuunnellaan. Tämä saattaa myöskin kollegoita, joilla on ollut aikatauluongelmia. Mikä te sopii, niin voitte nyt puhua joka tapauksessa. Hyvät kollegat, voitaisiinko pitää viiden minuutin tauko, mikä tämä teille sopii? Ja sitten aloitetaan. Okay, I'm soldiering on. Um, so we've waited and... No niin, minäpä jatkan ja vielä enemmän hyvää henkilökuntaa minun on tullut paikalle, mikä on mukavaa. Ja saan kuulla, että viiden minuutin kuluttua eräs jäsenkin on tulossa paikalle viisi minuuttia. No niin, tänne on tulossa jäseniä paikalle, joten pidetään taukoa. I'd like to welcome the EPP Nyt haluaisin toimittaa kansanpuolen koordinaattorin paikalle. Teresa, tervetuloa. Nyt kun minulla kerran mikrofoni on päällä, niin kiitos siitä, että Roberta, sinä olet edes paikalla. Kuten sanoin vieraillemme, miltei niin joka viikko Libe kokoontuu joskus tulee tällaisia luppohetkiä ja se muistuttaa myöskin vierastamme siitä, että kokousäätään kuitenkin suoratoiston internetin välityksellä, että kyllä ihmisiä on kuulolla. Ja samalla kun minä tässä höpöttelen, odottelen muita koordinaattoreita ja odotan, että paikalla oleva koordinaattori istuu paikalleen. Tässä valiokunnassa ei ole kyse niinkään määrästä, vaan laadusta. Meillä on niin laadukasta porkkaa täällä, Älkää nyt naurako minulle. Minä yritän tässä puhua lämpimikseni ja täyttää tätä aikaa. Ihmisiä on muita menoja. Jotkut joutuvat kerta kaikkiaan joutuvat poistumaan paikalta. Natali, kiitos, että olet täällä. Sinä olet ainakin ajoissa paikalla, koska kello 15 tämä keskustelu piti aloittaa, joten ei kukaan oikeastaan myöhästynyt. Um, welcome again. Jälleen kerran. Tervetuloa toivotukset teille, herra Navarette, Europolin Euroopan terrorismitorjuntakeskuksen johtaja. Aloitamme, tai yritimme aloittaa hieman aiemmin jo. Ja muistutin häntä siitä, että hiljattain meillä on tavan erinomaista yhteydenpitoa Europolin suuntaan. Säännönmukaista ja kypsää keskustelua voidaan käydä verrattuna tilanteeseen, joka valitsi muutama vuosi sitten. Kiitoksia teille, kiitos myöskin kollegoille, jotka tulivat paikalle. Minä tiedän, että viikko on ollut erittäin intensiivinen monestakin syystä, Meillä on ollut hyvin paljon asioita hoidettavana, mutta kiitos siitä huolimatta, että olette täällä tänään. Herra Navarette pitää puheenvuoronsa, joka ei ole ihan niin pitkä kuin alun perin oli määrä, mutta siitä huolimatta saamme kuulla kaikkein tärkeimmät seikat. Europol on tuo, toimittanut meille tämän vuotuisen terrorismitilannetta ja suuntauksia koskevan selvityksen T-Satin. Nyt on kyseessä vuoden 2017 kertomus. Siinä annetaan kokonaisvaltainen kuva Euroopassa valitsevasta terrorismitilanteesta ja ensi viikolla Europol hyväksyy viimeisimmän taikka tuoreimman version kertomuksestaan lopuisen version. Meidän Varette on siis eurooppalaisen Euroopan terrorismin johtaja. Hän kertoo nyt valitsevasta tilanteesta. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Um, good afternoon to all. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille minunkin puolestani. Myöskin niille, jotka seuraavat kokousta internetin välityksellä. Haluaisin olla täällä tänään ja esitellä TESAT-raportin 2017, kuten te tiedätte. Siinä tarkastellaan tosiasioita ja lukuja, jotka liittyvät terrorismiin vuonna 2016. Mehän tiedämme, että TESAT 2017 on kyseessä ja nyt on tullut kuluneeksi kymmenen vuotta siitä, kun PSA selvityksiä on tehty, näitä on tehty kymmenen vuoden ajan. Me arvimme lukuja ja tosiasioita viime vuodelta ja esittelemme sitten nyt johtopäätöksiä. Olen varma, että odotatte muutakin kuin pelkkiä lukuja ja tosiasioita, joten kerron tärkeimmistä löydyksistä, johtopäätöksistä ja esitän arvioita siitä, kuinka tilanne terrorismin osalta on kehittynyt, miten se on vaikuttanut EUn turvallisuuteen ja kansalaisten turvallisuuteen ja kaikkiin toimielimiin. Kuinka olemme edistyneet tämän haasteen kanssa ja mihin toimiin Europolin alainen terrorismintorjuntakeskus on ryhtynyt yhdessä jäsenvaltioiden kanssa vuonna 2016. Enhance the cooperation that we... Pohdin myöskin, kuinka me voimme vahvistaa Euroopan tason yhteistyötä entisestäänkin. Meiltä kysyttiin myöskin puheenjohtajamaan toimista toimittamaan puolivuotiskertomus terroristin toimintatavoista Euroopan unissa. Joitakin löydöksiä on tässäkin kertomuksessa ja nyt saman aikaan laaditaan tätä kertomusta, jota puheenjohtajamaa pyysi. Tästä havaitaan ensimmäiset luvut. 2016 tehtiin yhteensä 142 epäonnistunutta estettyä tai toteutunutta iskua jäsenvaltiossa. Näistä ilmoitettiin Europolille TST-raportissa. Näin on. Ja 379 ihmistä loukkaantui, 142 ihmistä kuoli terroristien iskuissa. Tästä nähdään, että luvut ovat parempia kuin vuonna 2015. Vähentymistä on tapahtunut uhrejaan vähemmän, iskojen tehty vähemmän. Selitän teille syitä hetken päästä. Nämä luvut ja tosiasia, että osalta tilanne on parempi verrattuna aiempaan vuoteen, mutta siitä huolimatta ihmisillä on käsitys, että uhka on erittäin merkittävä. Meillä on ollut takanamme kauhea vuosi 2016 terrorismin kannalta. Miksi näin on? Ensinnäkin siksi, että kohteet ovat nyt erilaisia. Nyt terroristit keskittävät huomionsa suuriin ihmisjoukkoihin. Toimintatavat ovat erilaisia. He käyttävät räjähteitä, ajoneuvoja, rekkoja, mitä tahansa keinoja tehdäkseen iskuja. Tekijät tulevat kuin tyhjästä. Monet, monet saavat innoituksen ryhtyä terroristiksi yhtäkkiä. Saventimin tapaus on yksi esimerkki. Ja myöskin läheisellä metroasemalla tehty isku. Isku tehtiin lähellä Euroopan unionin keskusta ja tämä lisää vaikutusta entisestäänkin. Ja tämä saa hyvin paljon mediassa huomiota myöskin. Vuonna 2015 vuoteen, kun verrataan tilannetta, nyt on ollut äh, silloin enemmän uhreja kuin 2015 2016. Kuitenkin mielikuva siitä, että miten suuri uhka on, on paljon merkittävämpi. 2015 tehty uski, iskut oli, olivat äh, sellaisia, että ne ovat äh, etnonationalistien ekstremistiryhmien tekemiä. Näiden ryhmien teot ovat vähentyneet. Terroristit pyrkivät äh, toimiin, joista tulee eniten uhreja. 374 379 oli sellaisia, ja miltei kaikki raportoidut kuoleman uhreita 135 sairastaneista kahdesta olivat tällaisten iskujen uhreja. Arrest jihadist terrorism. Jihadistien toimet kärjistyivät, kumioituvat vuonna 2016 poliisi, oikeusviranomaiset ja Europol ovat tehneet selvityksiä. Ranskassa tehtiin pidätyksiä. 718 raportoitua pidätystä. 429 Ranskassa sitten Espanjassa 69, Pelkeissä 62, Alankomaissa 36, Itävallassa 30, Italiassa 28. Nyt on toimitetaan päättäväisesti terroristeja vastaan ryhtyy tiukkoihin toimiin joka ikisessä jäsenvaltiossa. Iskuja oli yhteensä 13 niin sanottua uskonnollista iskua, uskonnon värittämää iskua. Suurin osa uhreista syntyi 22. maaliskuuta Brysselissä, kun 30 ihmistä sai surmansa. 14. heinäkuuta Nitsassa Ranskassa kuoli 85 ihmistä 19. joulukuuta Berliinissä kuoli 12 ihmistä iskuissa terroristeja ja paikallisia ihmisiä, mutta Euroopan unionin ulkopuolellakin unionin kansalaisia joutui uhreiksi terroristiiskuissa. Turkissa tehtiin iskuja, Egyptissä niin ikään, Malissa, Algerissa, Nigeriassa, Afganistanissa, Bangladesissa ja Indonesiassa myös. Sieltäkin raportoitiin, että Euroopan unionin kansallisen iskujen uhkana ne ovat joko kuolleet tai loukkaantuneet terroristin iskuissa. Kidnappauksia tehtiin Euroopan unionin kansalaiset joutuvat kidnappauksen uhreksi uhreiksi myöskin Euroopan unionin ulkopuolella. Terroristit ja rikosjoukkiot katsovat, että Euroopan unionin kansalaiset ja länsimaiden kansalaiset ovat erittäin rakkaita kohteita kidnappausta silmällä pitäen. Heistä saa hyvät lunnaat. Vuonna 2016 kidnappauksen uhka oli erittäin korkealla tasolla konfliktialueella. Alueella, jolla ei ollut lainkaan hallituksen valvontaa tai vähäistä sellaista. Libyassa, Malissa ja Filippiinä tehtiin niiden kidnappauksia. Milisijoukot, terroristijoukot eivät valitse yksilöitä, jotka ovat tiettyä kansallisuutta, vaan Pekingin kohdistavat toimensa opportunistisella tavalla suurin ihmisryhmiin. Miltä terrorismin kuva tänä päivänä näyttää? Jihadistit ovat vikkelämpiä ovelampia kuin aiemmin. Euroopan unionissa on tehty hyvin huolellisesti valmisteltuja iskuja, jotka ovat terroristien ryh- terroristiryhmien ja vierastaistelijoiden tekemiä. Pelkälön isku ja iskut poliisia vastaan esimerkki tästä, mutta myöskin spontaani iskujen tehty yhden ainoan henkilön iskuja. Usein kyseessä on ollut eu kansalainen tai henkilö on pitkään asunut jo eu alueella. Tällainen tapaus oli Nitsassa, Berliinissä, Lontoossa, Tukholmassa, Pariisissa. Ne ovat kaikki yksittäisiä iskuja. Ulkomaiset vierastaistelijat ovat yksi tekijä. Ihmiset, jotka ovat asuneet Euroopassa jo pitkään. Iskujen tekijät saattavat olla islamistisen valtion ohjaimia taikka he ovat saaneet innoituksensa heidän ideologiastaan ja retoriikastaan. Ei me täysin selvää, että he kuuluisivat isämisen valtion kannattajien tai olisivat sen kansalaisia. Terrorismi aiheuttaa terrorismia. Lisäksi ISN propaganda on johtanut siihen, että nämä ihmiset haluavat näyttäytyä islamilaisen valtion kalifaatin sotureina – vaikkakin on vaikea arvioida, onko heillä aiemmin ollut mitään tekemistä islamilaisen valtion kanssa. Jotkut tekijät tavalla tai toisella olivat poliisin tiedossa, mutta oli vaikea arvioida missä määrin he aiheuttivat uhan Euroopan unionin kansallisten turvallisuudelle. Tätä oli vaikea arvioida ennalta. Heitä ei pidetty kuitenkaan välittömänä uhan aiheuttana. Jotkut olivat poliisin tun- tuttuja, koska heillä oli rikosrekisteri, mutta ei mitään terrorismiin liittyvää ollut tiedossa heidän osaltaan. Elin Kaavio vielä takaisin. Kiitos. Te olette vähän liian nopea nytten, nopeampi, kuin minä. Yksilön määrä, jotka matkustavat konfliktialueelle, ovat vähentyneet. Syyrian Irakki menee vähemmän ihmisiä liittyäkseen terroristiryhmiin muukalaistaistelijoiksi, vierastaistelijoiksi. Taka muuttajien määrän oletettiin kasvavan, mutta jäsenvaltiosta on kuultu, että takaisin tulijoita ei ole ollut niin paljon 2016 kuin kuviteltiin. Enimmäkseen he ovat olleet naisia ja lapsia, jotka ovat palanneet konfliktialueelta. Ketä nämä terroristit sitten ovat? Niillä on erilaisia profiileja. Hiljattain tehdyssä uskessa oli henkilöitä, joille oli suuria yhteyksiä islamisen valtion, mutta heitä pidettiin kuitenkin ISN agentteina. Naisten määrän kasvanut. Naiset ovat yhä aktiivisemmin mukana islamisen valtion toimissa. Ei heitä kehotetaan tekemään iskuja, myöskin nuoria aikuisia. Mitä vierastaistelijoiden tulee, he varikoisoivat hyvin nopeasti, joskus jopa viikoissa. Muukalaiset vierastaistelijat saavat motiivinsa ei pelkästään uskonnollisesta ajattelusta, vaan rikollinen komponentti on korvautunut nyt yhteiskunnallisemmilla tekijöillä, kuten ryhmäpaine, uskonnolliset vakaumukset eivät välttämättä ole alun, alun, alkuperäinen kimmoke vai muita syitä. Ne käyttävät tietoa hyväkseen ja erittäin sofistikoitunta aseita, kuten Brysselin iskussa. Mutta usein heillä on sattumalta käsiin ajautuneita aseita. Kun on hiljattu, hiljattain tehtyjä iskuja arvioitu, usein on käytetty ajoneuvoja tai veitsiä, puukkoja yksinkertaisesti iskuissa. on relevanttia osoittaa, mikä rooli on propagandalla, kun on terroristissa, kuten al Propaganda on erittäin tärkeä osa terroristien strategiaa. Tarkoituksena on ulottaa lonkerot Euroopan jäsenvaltion kauemmaksikin. Tietoa välitetään, väkivaltaan lietsotaan ja kertaan samalla rahaa. Propagandan laatu vuonna 2015 on heikentynyt islamisilaisesta valtiota, kun ajatellaan nyt he tuottavat vähemmän propagandaa ja jakavat tätä propagandaa vähemmän laajasti kuin aiemmin. Islamilainen valtio pyrkii kompensoimaan tämän siten, että he pistävät kaikki videot nettiin. Heillä on tuotantopuolella ongelmia propagandan suhteen, siksi he pitävät videota nettiin. Vuonna 2015 jälkeen uusien videon määrä, jotka Islamin valtio on tuottanut, on pikkuhiljaa kuitenkin vähentynyt iässä. Iässän viesti on muuttunut retoriikasta pikemminkin vaatimukseksi kostaa iskut, joita on tehty islamia vastaan. Menestystarinoista he ovat siirtyneet epäonnistumisten ilmoittamiseen taikka päättäminen tätä puolta. Al-Qaida käyttää myöskin sosiaalista mediaa, mediaa ja internettiä propagandatarkoitukseen, mutta melkoisen vähäisessä väärin suhteessa ISN. Kuinka meidän keskuksemme sitten on tehnyt? Maaliskuussa 2015 oli pilottivaihe meneillään toimissamme. Ja nyt terroristisesta sisällöstä on ryhdytty ilmoittamaan internetpalvelun tarjoajalle, jotta he voisivat vapaaehtoisesti poistaa tällaisen sisällön verkkosivuiltaan. Lisäksi päivittäin teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja olemme pyytäneet, että jäsenvaltioissakin tunnistetaan internetin väkivaltainen sisältö ja terroristinen propaganda, jota ryhmittymät harjoittavat. Niistä täytyy ilmoittaa komission kanssa. Olen luonut, että Euroopan unionin internetfoorumi. Kerron tästä sitten puheenvuoroni lopuksi. Seuraava kaavio, kiitos. Mitä on odotettavissa lähitulevaisuudessa? Voitte hyvinkin kuvitella, että on vaikeaa arvioida ennakoida tulevaisuutta. Se on tullut entistäkin vaikeammaksi verrattuna aiempaan tilanteeseen. Aiemmin oli vakaampi tilanne ja ennakoitaampi tilanne. Nyt asiat ovat muuttuneet. Oletamme, että terroristit jatkavat hyökkäämään erityisiä kohteita vastaan. Näin nähtiin esimerkiksi 2017 alkupuolella. Viime vuoden aikana EU on tehty terroristi-iskuja, jotka osoittavat kolmen tyyppisiä kohteita olevan kyseessä. Nämä ovat summittaisia iskuja useinkin ja yhä enemmän keskittyvät länsimaisen elämäntyylin symboleihin. Ja enemmän on tehty iskuja myöskin viranomaisia kohtaan, poliisia kohtaan esimerkiksi. Kuinka Syyrian ja Irakin tilanne vaikuttaa Euroopan unionin tilanteeseen ja myöskin lähialueiden tilanteeseen, isommaisten maiden, maiden tilanteeseen. Sitten kun islaminen valtio kärsii tappion Irakin eteläosassa, kun koalitio heidät nujertaa, vierastaistelijat, heidän on satanut kuiteltavissa viisi erästä skenaariota. Ensinnäkin he saattavat jäädä alueelle ja jatkaa taistelua – itsemurhaiskujen kautta, taikka sitten, että tapetaan tai sehän surmansa muuten. Toinen vaihtoehto on, että islaminen valtio muuttuu järjestöksi, joka toimii aktiivisesti Syyriassa Irakissa. Esimerkiksi Tiral Sora järjestö saattaa se toimia jatkossakin. Saattaa olla, että islaminen valtio se ripeitä jää jäljellä, vaikka se päihdelläänkin. Tässä syystä olisin painottaa puheenvuoron lopuksi, kuinka tärkeää ja relevanttia on tehdä yhteistyötä minä maiden kanssa. lähi ja afrikan maiden kanssa. Jotkut pyrkivät Euroopan unionin takaisin kotimaahansa. Huolimatta siitä, minkä vaihtoehdon ne valitsevatkin, he eivät jatkossakin uhkaa Euroopan unionin turvallisuudelle. Tuo järjestö on edelleenkin vaarallinen ilman kalifaattiakin. Al-Qaida on onnistunut tehnyt isku esimerkiksi Charlie Hebdo, Hebdon päämajaan ilman, että ei ole mitään kalifaattia. Tällaisia iskuja voidaan tehdä missä tahansa Euroopan unionissa. Kuva, joka oli nähtävissä vuonna 2017, oli hyvin samantyyppinen vuonna 2016. Kahdeksan iskua tehtiin jo vuonna 2017 alkupuolella kun ei paljonkaan muuttunut. Voisi käyttää tilaisuutta hyväkseni näin lopuksi ja kiittää siitä työstä, jota tiedustelupalvelut, poliisi ja turvallisuusviranomaiset ja oikeusviranomaiset Euroopan unionin tasolla ovat tehneet. Sitä täytyy antaa tunnustusta. Vahvat toimet terrorismia vastaan kahdenvälisellä ja monenvälisellä yhteistyöllä. Tällöin on onnistuttu pelastamaan lukuisia ihmishenkiä. Sanon, että lukuisia ihmishenkiä on onnistuttu pelastamaan yhteistyöllä. Europarin roolina on tarjota parhaita mahdollisia palveluita jäsenvaltioilla. Meillä on sekundaarinen rooli. Me keräämme tietoa, me analysoimme tietoa ja palvelemme jäsenvaltioita, annamme kokemuksemme ja tietomme jäsenvaltioiden käyttöön ja muiden mukana olevien maiden käyttöön. 28 jäsenvaltiota, niistä 11 on mukana Euroopan tietojärjestelmässä toukokuun 2017, kun on tultu 725 000 tutkimusta on tehty, 22 000 henkilöä on onnistuttu yhdistämään terroristisiin toimiin tai terroristiepäilyihin. Yli 18 virustaistelijaa on määritelty eurooppalaisen tietojärjestelmän piiriin kaksi kertaa enemmän kuin 12 kuukautta sitten on heitä tiedossa. Lisäksi jäsenvaltiot käyttävät entistä intensiivin Euroopan, Euroopan tietojärjestelmää hyväkseen. 11. toukokuuta mennessä 2017 jäsenvaltiot olivat suorittaneet yli 600 000 hakua. Tätä järjestelmää käytetään ja jäsenvaltioiden kolmansien maiden toimesta. Lisäksi kolmansien osapuolten kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää. että saadaan lisää tietoa, jotta voidaan ehkäistä ja määritellä terrorismin uhka ennen kuin terroristit ennättävät tappaa ketään eu alueella. Olemme tehneet sopimuksen FBIin kanssa Yhdysvalloissa. Nyt saamme tietoa myöskin TSEn kautta, jäsenvaltioidenkin kautta. Kyse on tuhansista henkilöistä, jotka on määritelty vierastaistelijoiksi tietojärjestelmään. Täten voimme auttaa jäsenvaltioita näiden tekemissä tutkimuksissa ja mukana Europol supported, I have my figures here. Minulla on täällä vielä jotakin lukuja. Here we are. Euro- Löytyi. Europoli tuki 127 tutkimusta vuonna 2016. Tämä on miltei 15, 50 prosentin kasvua verrattuna vuoteen 2015 kolmet jäsenvaltiota tai kolmatta osapuolta on nyt liittynyt tekemään yhteistyötä Europolin terrorismin vastaisen yksikön mukaan ottana Yhdysvallat. Sekin on siellä osallisena. IRUn kautta on saatu selkoilu 300 000 300 000 väkivaltaisesta sisällöstä internetissä ja melkein 20 prosenttia tapauksista sellaisia, että tuo väkivaltainen sisältö poistettiin. 150 online-foorumia on otettu tarkkailun kohteeksi. Ja noin kymmenellä kielellä toimitaan, kun ehkäistään tästä sisältöä. Euroopan unionin internetfoorumi pyrkii vähentämään terroristisen sisältön pää, sisällön pääsyä verkkoon – Ja äh, samalla halutaan kehittää vaihtoehtoista narratiivia internettiin. Heinäkuusta 2016 neuvontava työryhmä, joka tarka- perustettiin neuvontatyöryhmä, joka tarkastelee internet-terrorismia. ECTC antaa sen toimustaan tähän terrorismin vastaiseen taisteluun. Yhdessä pyritään vastaamaan terrorismin, terrorismin propagandan aiheuttaman haasteeseen. Voisi vielä mainita, kuinka tärkeää on yhteistyö kolmansien osapuolten kanssa. Tärkein prioriteettimme liittyy nyt länsi ja lähi ja Pohjois-Afrikkaan. Ja erityisesti halutaan pitää yllä yhte yhteistyötä, joka viime kuukausina heikentynyt Yhdysvaltain kanssa. Haluaisin vielä lopuksi kiittää Euroopan parlamenttia, kiittää parlamentin jäseniä teidän päättäväisyydestänne ja siitä, että olette ymmärtäneet ja tukeneet meitä, antaneet meille määrärahoja ja myöskin ohjenuoria työhömme. On erittäin tärkeää, että poliisi- ja turvallisuusviranomaiset ja tiedusteluviranomaiset tekevät parhaan, parhaansa, mutta tekin teette parhaan, niin haluaisin kiittää teitä siitä. Lisäksi haluaisin kiittää tai osoittaa kunnitusta uhreja kohtaan, vaikkakin olemme nähneet, että terroristien aiheuttamat kuolemantapaukset vähentyivät vuonna 2016. Vähennystä ei ole tapahtunut riittävästi, koska yksikin uhri on liikaa. Osoittaisin myötätuntoa uhreja kohtaan. Ja olen sitoutunut, ja minä ja Euroopan olemme sitoutuneita siihen, että me teemme kaikkemme, jotta voimme pistää kampoihin tämän suuren haasteen edessä. Tiedän, kuinka vaikeaa on nähdä valo joskus tunnelin päässä, mikäli on keskellä tunnelia. Minä tiedän, mistä mä puhun. Minä taistelin etää vastaan miltei 20 vuoden ajan. Minä tiedän, miten vaikea on tehdä työtä pimeässä. Joskus on vaikea nähdä edessä tien keskiviivaa, jota voi seurata päästäkseen pois tunnelista, mutta tunnelin päässä pilkottaa demokratia. Kiitoksia saamastani huomiosta ja kiitos teidän tuestanne. Ilomielin vastaan kysymyksiin. Indeed, Mr. Kiitoksia paljon, herra Navarette. Sillä välin, kun te puhutte, Sanin tuli lisää väkeä. Tämä on hyvä uutinen. Tietystikin olemme täysin samaa mieltä teidän kanssanne. Kuinka suhde jäsenvaltio, tulkikorja, kuinka suhde valikunnan jäsenten Euroopan välillä on parantuvien vuosina. Tämä on aivan totta. Europolin rooli on merkittävä kun on kyse senkin, sen operaatiosta esimerkiksi. Ymmärrä kyllä, mitä operatiivisella puolella teette. Jotkut näistä operaatioista eivät mihinkään julkisessa tietoisuudessa, mutta kiitos te kaikista teidän toimistanne. Nyt siitä voimme ottaa kysymyskierroksen. Voitteko pyytää puheenvuoroa? Kuka haluaa aloittaa esittämällä kysymyksiä tähän raporttiin? Minun siis itselleni pari kysymystä. Kysymykseni on seuraava. Hyvä, että journalistit saavat aikaan suuntauksia. Ja kerto siitä, mitä tapahtuu ISN osalta, kuinka IS on alamäessä, kuinka jihadistit tekevät hirmutekoja, ottavat käteen veitsen, viidakkoveitsen, tai ryhtyvät rekkaterroristiksi Olen varma, että Europol on tehnyt analyysejä, te olette tietoisia ilmiöstä. Mitä äh, tietoa on olemassa, joka ei ole meidän tietoisuudessamme lehdistön kautta. Voin antaa esimerkin. Esimerkiksi tiedustelupuolen analyysejä on tehty ja tarkasteltu Lontoon iskuja. On sanottu, että kyse saattoi olla Ramadanista ja siitä, että ohjeistusta tuli Ramadanin yhteydessä terroristeille, eikä kyse ole niinkään siitä, että vaalit olivat tulossa Onko teidän raportissanne keskitytty syvällisempiin analyyseihin sen osalta, miksi tällaista tapahtuu? Nyt ei ole kyse pelkästään kuolemantapauksista, vaan terrorismin vaikutuksista demokratiaan ja ihmisten turvallisuuden tunteeseen, kokonaisten yhteiseen turvallisuuden tunteeseen. Ymmärrätte varmaan, mitä minä ajan takaa. Kuinka voitte, miten te analysoitte sitä, kuinka medialle annetaan tietoa, No, miten me näemme, mihin suuntaan ollaan menossa, tullaanko tekemään niin yhä epätoivoisempia hyökkäyksiä, tällaisia vähemmän sofistikoituja hyökkäyksiä. Ja kysymys vielä siitä, kuinka ilmoitetaan internetin epäkielistä sisällöstä. Poliitikot ovat yhä suuremmassa määrin tilanteessa, että Facebookista esimerkiksi vaaditaan tietoa pois. Mikä Euroopan oli viimeisin katsantokanta tähän kysymykseen on. Voitteko kertoa viimeisimmät näkemyksenne tästä, kun kyse vaalisykleistä esimerkiksi tällainen keskustelu tulee jatkumaan? Voitteko kertoa, mitä mieltä olette tästä? Ja Natalie Grisbeck esittää nyt ensimmäisen kysymyksen teille salin puolelta. Älkää nyt, älä nyt täytä niin yllättyneeltä. Euh, merci de... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia tästä hyvin tyhjentävästä ja tiivistä esittelystä, vaikka emme ole tätä kertomusta voineetkaan lukea aikaisemmin. Ymmärrän kyllä, että sitä ei voitu heti julkaista. Olen oikein kiitollinen tästä vuotuisesta työstä. Siitä saamme näkemyksiä pitkään aikavälin varten. On totta, että terroristi iskuja todella on yhä enemmän, mutta tässäkin tilanteessa tämä tietokanta on erittäin hyödyllinen väline meille, joiden on usein ihan välittömästi reagoitava näihin huolestuttaviin tapahtumiin. Meillä on analyysejä ja koskien erityyppisiä uhkia ja toimintatapoja, niin kuin totesitte, niin myös eh, näiden terroristi-iskujen luonnetta on tässä analysoitu. Kaikki nämä ovat hyvin tärkeä, tärkeää tietoa, josta me täällä Euroopan parlamentissa voimme hyötyä. Usean kertaan viittasitte terroristien tyypillisen profiiliin, kun kyseessä on henkilöt, jotka lähtevät tälle terrorismin tielle. Onko olemassa analyysejä, tietoja teidän käytettävissä, joiden avulla – olisi voitu parantaa ennaltaehkäisyä ja tällaisten potentiaalisten terroristien identifioimista. Sanoitte, että tilanne on muuttuva ja se näkyy kyllä, mutta kuinka voitaisiin hyvin varhaisessa vaiheessa tunnistamaan tietyt profiilit. Itse olen ranskalainen ja toisessa päivänä tämä henkilö, joka toimi tuolla Notre Dame, Pariisin Notre Damein edellä, hän hän on ilmeisesti minun kaupunkini yliopisto, tohtoriopiskelija, joka sitten kuitenkin Vasaren ja Ketien Veitsen kanssa tuolla hyökkäsi toisten kimppuun. Onko siis sellaisia pitkän aikavälin analyysejä, joiden avulla voitaisiin näitä henkilöitä tunnistaa ajoissa? Toisekseen kiitän, kun vastasitte jo kysymykseen, jota tässä mietinkin, eli nimittäin, että jos kaikki asianomaiset jäsenvaltiot toimittaisivat Euroopalle kaikki tarvittavat tiedot, niin että teillä olisi täydentävät tiedot, niin sanoivat, sanoittekin, että näin, on, näin tilanne onkin, ja olen oikein tyytyväinen tästä. Sitten vielä asiasta ei vielä ole puhuttu, eli tämä verkkoterrorismi, kyberterrorismi, Tällaisesta aiheesta on viime vuosina paljon puhuttu. Eli tässä kyseessä on terroristien toiminta internetissä ja internetin hyödyntäminen rikollista toimintaa varten tai terroristitoimintaa varten. Erityisesti onko teillä tietoja, analyysejä ja tutkimuksia, joissa tätä asiaa käsitellään? Onko niin, että kyberterrorismi on tänä päivänä yhä lisääntyvä ilmiö koskien että niin sanottuja yksinäisiä susia. En ole ainakaan vakuuttunut siitä, että nämä niin yksinäisiä sitten olivat, vaan pikemminkin toimivat verkostossa. Vai onko tässä ainoastaan nykyisessä se, että käytetään internetiä propagandaa varten eikä niinkään terroristi-iskuja varten? Millaisiin päätelmiin tietojenne pohjalta pääsitte? Kiitoksia. Thank you, Natalie. Anna Gomez, please. Kiitos Natalie. Sitten Anna Gomez. Thank you so much. Kiitoksia oikein paljon siitä, että kerroit kaikesta siitä tärkeästä työstä, jota Europol tekee tällä alalla, koska me tiedämme, kuinka paljon me eh, riippumme olemme riippuvaisia siitä, että poliisiviranomaiset ja turvallisuuspalvelut tekevät yhteistyötä. Minä en ole yllättynyt nähdessäni, että terroristi iskujen määrä lisääntyy Ramadanin aikana. Se on aina ollut niin, ei välttämättä Euroopassa, mutta 18 vuotta sitten, kun elin Indonesiassa, näin oli jo. Ja äh, vielä enemmän, äh, niin jos se vielä liittyy äh, alueiden menettämiseen Irakissa ja Mosul myös Syriassa. Mutta kysymykseen riittyvät seuraaviin asioihin. Me näimme, että Manchesterin hyökkäys liittyi Libyaan, ei Libyan kansalaisiin tai Libyan kansalaiset, mutta libyalaisia kansalaisia, jotka olivat paineet Gaddafia. Eh, mutta eh, se liittyy Libyaan, koska Libyasta on tullut eräänlainen turvasatama monille terroristiryhmille mukaan lupien kien ISIS. Näettekö te, että Libyasta on tulossa jonkinlainen logistinen keskus. Ei Libyan valtio, sitä ei ole olemassakaan, mutta se tosiseikka, että tuo alue on olemassa – niin sitä nyt sitten terroristiryhmät voivat käyttää hyväksi. Toiseksi, me olemme nyt keskellä tätä avointa kiistaa Shia ja Sunni muslimien välillä ja Katar on joutunut muslimien hyökkäyksen kohteeksi sen takia, että se on asettautunut Iranin puolelle ja näin, että Iranissa on tämä terroristihyökkäys. Näettekö yhteyden siihen, että sunnileiri on leiri, joka on ilmiselvästi mahdollistanut ja rahoittanut ISISin toimintaa ja muiden salafistiryhmien toimintaa. Joten miten näette tämän trendin, joka nyt tapahtuu? Onko tämä jälleen yksi terroristihyökkäysten lähde? Ja sitten kun katsotaan Manchesterin ja Lontoon hyökkäyksiä, niin monet näistä hyökkäjistä äh, olivat jo tunnettu ja tiedettiin, että he olivat mukana radikaalisessa toiminnassa tai heitä epäiltiin, mutta heitä ei seurattu, koska ei ollut tarpeeksi poliisiviranomaisia. Poliisiviranomaisten määrää on huomattavasti leikattu viimeisten konservatiivihallitusten vuosien aikana. Pidättekö tätä huolestuttavana, ei vain isossa britanniassa vaan muualla, koska tämä on ollut yksi säästöpolitiikan seurauksia, että poliisiviranomaisten määrää on vähentynyt huomattavasti, ei siis pelkästään tiedusteluviranomaisten, vaan poliisiviranomaisten. Ja vielä eräs asia, nimittäin radikalisoinnin ennaltaehkäisy. Näkevätkö kaikki hallitukset sen, että tämä on todella välttämätöntä? Tämä liittyy aivan selvästi ähm, syrjäytymisen vastaiseen taisteluun. Ja monet näistä ihmisistä ovat toisen sukupolven ähm, maahanmuuttajia ja eivät ole integroituneet kunnolla yhteiskuntaamme. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtajalle ja kiitoksia johtajana Navarretelle tästä alustuksesta koskien Europolin tekemää työtä ja koskien näitä terrorismisuuntauksia Euroopassa. Claudio puhuikin siitä, mistä halusin puhua minun käsittääkseni viimeisten iskujen mukainen suuntaus on se, että iskuja on mahdoton ennakoida. Ja kun tämä on tilanne, niin ennaltaehkäisy ja näiden tapahtumien estäminen tulee hyvin vaikeaksi. Olenkin pohtinut, että onko huomioitu se, että jossakin aikaisemmissa tapauksissa terroristit olivat tehneet määrittämättömiä rikoksia aikaisemmin. Ja nyt etenkin tätä tietojen vaihtoa ja tietojen keräämistä, joka on ollut hyödyllinen ja voisi olla vielä hyödyllisempää jatkossa näissä olosuhteissa, mutta Eikö ole niin, että olisi otettava mukaan myös tällaiset tilanteet, jossa ovat henkilöt, jotka ovat tehneet tavallisia rikoksia aikaisemmin. Palaisinkin samaan, mitä tässä aikaisemmin todettiin radikalisoitumisesta esimerkiksi vankiloissa. Radikalisoinnin ennaltaehkäisyyn pitäisi ryhtyä heti, kun ensimerkit näkyvät ja tarvitaan myös radikalisoitumisesta irtipääsykursseja. On henkilöitä, jotka olivat mahdollisesti tarvallisten rikosten takia vankilassa ja osoittavat sitten mahdollisesti joitakin radikalisoitumisen merkkejä lähtiessään, niin mikäli tässä kohtaa ei puuteta, niin sitten olisi todella tärkeää puuttua tuossa kohtaa tilanteeseen niin, että nämä henkilöt eivät jatkossa tekisi terroristi-iskuja. Sitten puhuttiin kyberrikoksista ja siitä, että eteenpäin on menty. Haluaisin esittää vielä kysymyksen, joka liittyy rahoitukseen terrorismin kohdalla. Minkä tyyppisiä tietoja olette keränneet? Mistä rahoitus lähinnä tulee? missä määrin terrorismi hyötyy uuden, uuden aikaisemmista rahasiirtojärjestelmistä tai muista rahoitustoimista. Olisi hyvä saada tietoja myös tästä, kuten sanoin aikaisemmin. Terrorismista on tullut yhä vaikeammin ennakoitavaa ja siksi uskonkin, että, että kun nyt tietoja kerätään ja syvennetään tietoja ja vaihdetaan niitä viranomaisten välillä. Niin nämä kaikki ovat äärettömän tärkeitä. Kiitoksia. Monika Holmeier. Monika Holmeier, seuraavaksi olkaa hyvä. Puheenjohtaja Erna Navarette. Ensinnäkin kiitokset siitä, että teille että olette jälleen kerran paikalla. Pahoittelen, etten päässyt heti aluksi paikalle. Olen ihan varma, että pidit erittäin tärkeän painavan puheenvuoron, vaikka en sitä kuulutkaan. Sitten mä tosin sitä pari kysymystä, jotka tulivat päähäni. Niihin ei ole helppoa vastata. Olisin kuulla teiltä hieman osviittaa siitä, missä mennään. Uhka tai vaara, se ei ole millä tavalla määritelty. Jokaisella on oma käsityksensä asiasta. Ja kun oli tietoa, ei välttämättä tiedetty, että kyse sitä vaarasta. Jotkut Joistakin tiedätte, että he liikkuvat salafistipiireissä, mutta ei tiedetty, että he ovat niin väkivaltaisia, että he voisivat ryhtyä mahdollisesti iskuun. Näettekö te tässä mahdollisuuden sille, että jäsenvaltioiden kesken, kesken tehtäisiin parempaa yhteistyötä ja parempaa koordinointia ja myöskin paremmin äh, käsitteellisesti käsiteltäisiin näitä asioita. Kyse ei parista sadasta, vaan lukuisista tuhansista, mikä tarkastellaan kaikkia näitä tämmöisiä henkilöitä. Toinen kysymys. Kun vierailin Varanskassa, kävin intensiivistä Jaakobin painia, kun ajattelin perhettä ja yhteyksiä perheisiin ja kuinka voitaisiin auttaa perheitä, mikäli he ovat halukkaita keskustelemaan jonkun järjestön tai poliisin kanssa tai turvallisuusviranomaisen kanssa ja tekemään yhteistyötä näiden kanssa. Uskoakseni tässäkin on parantamisen varaa, koska jollakin tavalla meidän pitäisi koko tämä salafisti joukko saada erotettua muista terrorist- ja seuruttaiset esiin henkilöt, jotka ovat mahdollisesti halukkaita ryhtyvän terroristeiksi. Ja nuoria on helppo saada Joitakin tapauksia, kun olen seurannut, joskus valmistelutyö on kestänyt vuosia – Joskus tämä on täysin avainta, mutta kuten Manchesterissa, kyse oli nuorista miehistä, jotka olivat turhautuneita siksi, että heidän ystävänsä oli saanut surmansa. Tällä ei kuitenkaan ollut mitään tekemistä tämän koko asian kanssa, koska tämä henkilö oli kuollut vankilassa. Saksassa tehtiin mielipidemittaus. Siellä havaittiin, että yleisesti ottaen muslimiin lapset vastasivat kysymykseen, mikä on kaikkein tärkein auktoriteetti, 86 prosenttia vastasi, että suuren auktoriteetin imaami ei oikeusta tuomioistuin. Oikeusvaltion periaate oli yhtenä, yhte, yhtenä, yhdellä, yhdessä vaakopissa, toisessa, toisessa vaakopissa imami. Imami oli merkittävämpi. Ja kun oikeusvaltiosta puhutaan, kuinka te näette Manchesterin tekijät, kuinka heistä ei ollut tarkempaa tietoa, kuinka voimme varmistaa sen, että voidaan elää maissa, jotka ovat demokraattisia oikeusvaltioita, ja niissä on demokraattinen oikeusvaltion perustuva järjestelmä, ja että tällaista ei tapahtuisi. Ja sitten tiedot ja tietojen analysointi. Tietoa kyllä oli saatavilla, mutta tiedon analysointi näiden henkilöiden vaarallisuudesta ja tietojen vaihto heidän matkustushistoriastaan esimerkiksi, että mikäli menee Saksasta Italian ja sitten sieltä Libuania takaisin. Jossakin vaiheessa pitäisi tällaisen henkilön joutua valokeilan kohteeksi ja tietoa pitäisi paremmin vaihtaa ja analysoida, koska mikäli on aiemmin oleskellut Libyassa, niin kyllä tämä on melkoisen silmään pistävää, mikäli on salafistipiireissä liikkunut ja tällainen nuori mies on hyvin kiihdyksissä, niin sitten matkustaa Libuan kenties tapaamaan perhettään tai muuten. Ja kun tiedetään, että Libua ei nyt ei ole mikään tällainen rahoittamisen tai parantamisen paikka, vaan pikemminkin radi- Syyrian ohella kaikkien merkittävin radikosoinnin pesäke. Ja siellä toimii ryhmittämiä, jotka työkseen näiden nuorten miesten alttiutta tällaiseen? Kiitoksia, mikäli vastaatte näihin kysymyksiin. As you can see, I mean, all, all... Kuten voitte havaita, kollegat esittävät kysymyksiä. Kollegat ovat erittäin hyvinkin tietoisista kysymyksistä. Esimerkiksi radikalisoituminen ja suuntaukset radikalisoitumisessa ovat erittäin osuvia ajankohtaisia kysymyksiä. Olen varma, että teillä on melkoinen vaikeus edessänne, kun te pyritte vastaamaan näihin kunnolla. Mutta kenties äh, mitä lisäarvoa Europol ja teidän keskuksenne näkee yhteistyössä? Voisitteko muutaman minuutin verran arvioida tätä ja vastata viidelle kollegalle? Thank you for your question. Kiitoksia oikein paljon. Kiitos näille kysymyksille. Ne ovat hyvin relevantteja. Joskus äh, esitän itselleni tämän saman kysymyksen kuin te esitätte itselleni, koska minun roolani on analysoida faktoja, eh, tehdä hypoteeseja ja ennusteita eh, eh, ennustaakseni terroristi toimintaa ja tukeakseni jäsenvaltioita. Nyt pyydätte, että menen pidemmälle kuin tämän tisat, mutta kyllä minä otan vastaan tämän haasteen. Minun roolini on arvioida, missä vaiheessa olemme nyt, voimmeko tehdä enemmän, voimmeko toimia paremmin. Ja myös, mitkä ovat päähaasteet, joita meillä on äh, kuvailin, annoin teille vuoden 2016 kuvan ja te olette tietoisia siitä, Kuinka volatiilinen, joustava, liikkuva terroristiympäristö on? Meidän täytyy yhtä lailla olla joustavia ja mukautuvia yhtä lailla kuin terroristit. Kaksi pääasiaa on, jotka ovat mukana tässä yhteistyössä, jota meidän on parannettava. Tiedonvaihto No, parannettava olisi myös jäsenvaltiotasolla, ei pelkästään Europolissa. Me Europolissa ainoastaan helpotamme tiedonvaihtoa. Todellinen tiedonvaihto tapahtuu kahdenvälisesti ja se toimii varsin hyvin. Mutta kahdenvälinen yhteistyö, sillä yleensä ei ole muistia kun taas monikeskisellä foorumilla, kuten Europolilla, on muisti. Me kirjaamme ylös kaiken, mitä vaihdetaan, siksi voimme hyödyntää tätä analyyttistä tietoa. On suuri ero kahdenvälisen ja monenkeskisen yhteistyön välillä. Meillä on muisti ja me voimme analysoida dataa. On hyvä, että täydennämme toisiamme tärkeää vahvistaa eh, kahdenvälistä ja monenkeskistä yhteistyötä, mutta jollain tavoin meidän on myös pantava täytäntään kaksi päätekijää. Eh, mikä on tärkeää tämänpäiväisessä yhteistyössä? Ensinnäkin nopeus. Meidän täytyy olla nopeita, meidän täytyy lähettää tiedot saman tien. Emme voi odottaa, että asiat ovat tietyllä tolalla. Meidän täytyy olla nopeita ja meidän täytyy olla tarkkoja. Mitään virheitä ei saa olla terrorismitorjuntakeskuksessa terrorismin torjunnassa. Meidän täytyy olla e, erittäin e, tarkkoja tässä. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Sitten trendeistä pääosa poliisi- ja tiedustelutoimintaa on trendien tunnistaminen, äh, kuvioiden tunnistaminen, koska tällä tavoin pystymme arvioimaan terroristien seuraavaa siirtoa. Kun terroristeista tuli äh, vaikeasti ennustettavia, niin heistä tuli myös äh, vaikeasti ehkäistäviä nyt kun meillä on tiedonvaihdosta muisto, niin meillä on paras mahdollisuus tunnistaa terroristit ja tunnistaa mahdollisesti riskit Euroopan unionille ja maailman turvallisuudelle. Ja voimme auttaa jäsenvaltioita ehkäisemään sitä, että radikalisoituneista ihmistä tulee terroristi ja sitten sitä, että terroristi tekee terroristisen teon. Äh, näin me äh, yritämme toimia, kun teemme heistä ennustettavia, teemme äh, heistä myös sellaiset, että pystymme ennaltaehkäisemään heidän toimiaan. Katsomme, mitä heitä motivoi, motivoi mikä heidän profiilinsa on, mikä laukaisee terroristisen toiminnan – ja mitkä ovat mahdollisia kohteita tulevaisuudessa. Me olemme myös kehittämässä yhteistä riskiindikaattoria. Miten äh, eh, viranomainen voi tunnistaa, että kyse on riskitilanteesta, rikostilanteessa, ja sitten me keskitymme mahdollisiin äh, sotilas- ja poliisikohteisiin tapahtuviin hyökkäyksiin. Tämä on terrorist poliittinen trendi. Ja tämän tiedon annamme jäsenvaltioille lähitulevaisuudessa, koska nämä tiedot tulevat myös eh, niiltä. Kyberterrorismista. Me emme ole saaneet minkäänlaista indikaatiota siinä suhteen, että terroristit käyttäisivät kybervälineitä kriittisiä infrastruktuureja vastaan. Jos he siihen pystyvät, he tekevät niin. Mutta tähän mennessä eh, heillä ei ole ollut kykyä siihen. Varmasti halukkuutta on, mutta kykyä ei ole ollut voittaa, eh, ylittää näitä palamuureja ja kriittistä infrastruktuuria. Mutta kyllä meidän täytyy toimia myös eh, nettiterrorismia vastaan ja ilmoittaa operaattoreille propagandasta, poistaa nämä tiedot, eh, vähentää propagandan leviämistä – koska se auttaa ihmisiä radikalisoitumaan ja rekrytoimaan terroristeja. Me olemme käyttäneet pimeänettiä ja tutkimme nyt kyberrikollisuuskeskuksemme kanssa tässä asiassa. Olemme asiantuntijoita, emme vain terrorismin, vaan myös järjestäytyneen rikollisuuden alalla. Varmistaaksemme, ettei ole minkäänlaisia porsaareikiä, aukkoja, varjoalueita. Jos ähm, he käyttävät bitcoineja tai jotain muita ähm, vaihtoehtoisia maksuvälineitä, niin valvomme tätä tähän asti terroristinen toiminta on varsin halpaa, mutta terrorismien rahoittaminen on kallista. Jos olet yksittäinen terroristinen toimija, ei tarvitse kovinkaan paljon rahaa. Auton vuokraaminen, rekan vuokraaminen ei maksa niin paljon. Meillä on toimintaa, jossa teemme yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa rahoitustiedustelun alalla. Katsomme terrorismin rahoitusta rajoittaaksemme terroristi järjestöjen mahdollisuuksia myöskin uusien terroristien värväämiseen. Manchesterin äh, hyökkäys. Siinä on kyse tutkimuksesta, jota Yhdysvaltain, äh, joka yhdistyneen kuningaskunnan poliisiviranomaiset äh, toteuttavat. Me teemme yhteistyötä heidän kanssaan ja tuemme heitä. On hyvin vaikeaa tehdä nyt mitään arviota tilanteesta, mutta profiilit tuntuu olemaan hyvin samankaltainen kuin aikaisemmissa tapauksissa Euroopassa. Mainitsin, että meillä oli 127 tapausta täällä Europolissa Euroopassa. Euroopassa Europolissa 127 kertaa toimi yhdessä jäsenvaltion kanssa. Yleensä tuimme yhtä tai kahta jäsenvaltiota. Miksi? Koska nämä tapaukset eivät liity toisiinsa. Manchester ei eh, ilmeisesti eh, liity Lontooseen, Berliini ei liity Pariisiin, joten me annamme mm, resursseja jokaista tapausta varten. Hyvä uusi on, uutinen on se, että ne eivät liity toisiinsa, kyse ei ole verkostosta huono uutinen on se, että mitä vähemmän ne liittyvät toisensa, vähemmän niitä äh, voidaan ennakoida, koska poliisityö perustuu yhteyksiin. Tiedetään, kuka joku on, koska hänellä on yhteyksiä johonkuun toiseen. Jos ei ole yhteyksiä kehenkään, niin silloin on vaikea tunnistaa. Mitä vähemmän äh, yhteyksiä heillä on, mitä vähemmän ähm, enemmän he ovat eristäytyneitä, sitä vaikeampi poliisiviranomaisten on luoda profiili, koska loppujen lopuksi turvallisuudessa ei ole muusta kyse kuin riskinarvioinnista ja prioriteetista. Emme voi asettaa poliisia seuraamaan jokaista epäilyksen alaista 24 tuntia vuorokaudessa seitsemän päivää viikossa. Emme voi tehdä enempää mielestäni, mutta voimme toimia paremmin. Kyse on riskinarvioinnista ja priorisoinnista ja meidän täytyy saada kaikki mahdollinen tieto käsiimme. Jäsenvaltiot tukevat Europolia, mutta yritämme toimia vielä paremmin. Sunnien ja Shiian välisestä konfliktista me odotamme, että tällä on vaikutusta Euroopan unionin turvallisuuteen. Meillä on kokemusta siitä, että väkivaltaiset sunni- ja shia-ryhmittymät hyökkäävät toisiaan vastaan. Tästä ei ole hyötyä kenellekään, se ei ole hyvä uutinen, ei shioille, ei sunneille, ei kristityille, ei muslimeille, ei eurooppalaisille tai muille kansalaisille. Tämä aiheuttaa enemmän konflikteja. Ja sitten uskonnollisuus ei nyt ole enää pelkästään motiivi terrorismiksi ryhtymiselle. Usein on uskonnollinen motiivi taustalla, mutta joskus on kyse kostosta, joskus on kyse mielenterveyden ongelmista. On monenlaisia syitä ryhtyä terroristiksi ja taustalla voi olla uskonto ja sen manipulointi, mutta se ei ole ainoa tekijä. Siksi meidän on torjuttava radikalisointia. En voi korostaa riittävästi psykologien, sosiaalipalvelujen roolia, julkisuuden roolia, niiden ihmisten roolia, jotka työskentelevät sosiaalisissa medioissa, radikalisoimis, sen ehkäisemiseksi. Meillä ei ole mitään vaihtoehtoista narratiivia. Poliisi ei ole siitä vastuussa, parlamentti on vastuussa, julkisuus on siitä vastuussa, toimittajat ovat siitä vastuussa. Teidän tehtävänne on sanoa, että tämä ei ole oikein. Poliisin on napattava tekijät ja vietävä heidät tuomioistuimeen eteen. Mutta tässä ei ole kyse pelkästään poliisityöstä, vaan enemmänkin yhteiskunnallisesta ja koulutustyöstä. Me vahvistamme yhteistyötä, mutta tämä kuva ei ole vielä täydellinen, kuten edustaja Holmajer sanoi. Me tarvitsemme vielä lisää tietoa. Jokainen tapaus on erilainen kuin edellinen, niitä ei voi verrata toisiinsa Berliini on erilainen kuin Manchesterin tapaus, Pariisin tapaus on eri kuin Belgian tapaus. Emme voi sanoa kuitenkaan, että me voi tehdä mitään. Ei, me yritämme tehdä enemmän. Yritämme joka tapauksessa ähm, identifioida kaikki ne asiat, jotka voimme Ähm, siirtää, joita voimme soveltaa toisiin tapauksiin. Sen jälkeen, kun on ollut joku hyökkäys Manchesterissa, Lontoossa tai Pariisissa, niin kaikkein tärkein äh, asia, johon jäsenvaltion on puututtava, on se, että jos hyökkäys äh, tapahtui, mitä tapahtui, kuinka monta uhria on, miksi näin tapahtui ja sitten suuri kysymys kuuluu, kuka iskun suoritti, äh, mikä ryhmä mutta Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden turvallisuudelle tärkeää äh, on se, että vastataan kysymykseen, miten tämä tapahtui ja miksi se tapahtui. Tämä on Europolin rooli auttaa jäsenvaltioita saamaan selville kuka ja mitä, mutta erityisesti myös miten ja miksi, koska tällä tavoin voimme auttaa jäsenvaltioita, antaa tiedustelutietoja, jotta voisimme ennaltaehkäistä terroristihyökkäyksiä. Puheenjohtaja taisi vastata suurimpaan osaan kysymyksistä. Aion juuri sanoa, herra Navrette, että, teillä Euroopassa on hyvin paljon operatiivista kokemusta. Voisimme jatkaa tätä keskustelua pidempään ja hartaamminkin, mutta valitettavasti aika on loppunut. Ei ole epäilystäkään siitä, että tulemme tekemään hyvin paljon vielä lisää työtä tällä saralla, varsinkin kun on kyse terrorismin ehkäisystä. Me tarvitsemme keskustelua terrorismin vastaisesta narratiivisesta mediasta ja siitä, kuinka viestintä hoituu. Tässä tällä puolella on selvästikin puutteita ja aukkoja. Tämä osoitti, kuinka korkea-arvoinen tämä taka arvokas ja laadukas tämä keskustelu oli, vaikka oli torstai-iltapäivä. Kiitoksia jälleen kerran teille, herra Navarrete. Ja onnea menestystä teille ja Euroopan kollegoillenne. Tänne tuli suuri joukko vierailijoita paikalle keskustelun aikana. Toivottavasti tämä on kiinnostava keskustelua teidänkin kannaltanne. Täällä on Natali Grisbekin vieraita ja myöskin Ranskan lakimiesliiton edustajia paikalla. Toivottavasti tämä keskustelu on teistä kiehtovaa ja tervetuloa teille tänne kansallisuuksien valiokunnan kokoukseen. Yleensä tässä kohtaa taputetaan käsiä. Even for the lawyers we clap, you know. Jopa lakimiehille taputetaan täällä. Tässä oli pieni esimerkki brittihuumorista, älkää tämä nyt suinkaan kääntäkö ranskan kielelle. No, Kiitoksia joka tapauksessa teille herran Navari, että tulitte käsittelemään tätä aihetta meidän kanssamme ja toivottavasti tulette pian uudestaan. So colleagues, we... Kiitos. Kiitos. Nyt siirrymme sitten viimeiseen asian esityslistalla. Uskon, että saamme kokouksen päätökseen hyvissä ajoin. Meillä on vielä kohta 17 jäljellä. Kyseessä on komission tiedonanto. Kiitoksia komission kollegoille siitä, että he tulivat hyvissä ajoin paikalle siltä varalta, että olisimmekin aloittaneet tämän ajassa tämän asian käsittelyn. Kyse on lastensuojelusta muuttoliikkeen yhteydessä. Tämä on erittäin tärkeä aihe, mutta otan huomioon, kuinka paljon meillä oli asiakaslistalla. Jäsenten on mahdotonta olla mukana jo kaikissa keskusteluissa, mutta lähdetään kuitenkin suoratoisto internetin välityksellä. Aiemmin puhuttiin tänään jo turvapaikkakysymyksistä. Täten arvon kollegat 12. huhtikuuta komissio julkaisi tiedonantaus, joka liittyi lastensuojelun maahanmuuton yhteydessä. Lasten määrä, joka tarvitsee kansainvälistä suojelua, on huomattava Ilman huoltaja matkustavien alaikäisten määrä on huomattavasti kasvanut viime vuosina. Tiedonanto on siksi äärimmäisen relevantti, kun käymme keskustelua lainsäädäntöehdotuksista, jotka liittyvät tähän kun uudistetaan yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää. Tässä tarkastellaan vastaanotto-olosuhteita ja lasten pitämistä suljetuissa keskuksissa ja myöskin mahdollisuudesta luoda eurooppalainen huoltajien verkosto vielä tänä vuonna. Tässä pyritään myöskin tarkastelemaan lasten siirtämistä jäsenvaltiosta toisen Dublin-säännösten mukaisesti. Pidemmittä puheita annan puheenvuoron Stephen Ryanille, joka on Home-pääosastolta, ja Kiera Adamolle, joka tulee oikeustansioiden pääosastolta. He voivat esitellä tämän komission tiedonannon, jota olemme jo pitkään odotelleet. Ensin annan puheenvuoron Stevenille. Pyydän anteeksi. Kollega kyllä osoitti sormella Kiaraa, joten voisitteko te aloittaa? Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair, and thank you for the... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia tästä mahdollisuudesta esitellä teille komission tiedonanto. Me todella tarvitsemme Euroopan parlamentin tukea niin, että voimme pitää lasten oikeudet poliittisen agendan keskiössä. Haluaisin muistuttaa teitä lyhyesti siitä, miksi komissio hyväksyi tämän tiedonannon. 2015 ja 2016 noin 30 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista Euroopan unionissa olivat lapsia määrä on kuusinkertaistunut lasten hankemusten osalta viimeisen kuuden vuoden aikana. Jos katsotaan äh, vuotta 2015 turvapaikka-asioiden kysymystä lisäksi, 215 äh, 000 lasta tuli meren kautta Eurooppaan. Tietenkin äh, määrät ovat asettaneet rajoja ja lastensuojelu ja maahanmuuttajahallinnon niin järjestelmille, jäsenvaltioille ja myös puutteita oli jo aikaisemmin, ne ovat nyt pahentuneet lapsimaahanmuuttajien osalta viimeisten kuukausien ja vuosien ajan olemme paljon puhuneet asiantuntijoiden kanssa tästä aiheesta ja olemme kuulleet paljon todistajalausuntoja lapsilta itseltään. Tilanne on edelleen äärimmäisen vaikea ja sietämätön monessakin suhteessa. Tässä mielessä me todella arvostamme parlamentin antamaa tukea ja kaikkea Euroopan parlamentin eh, lasten oikeuksien interryhmän tekemää työtä. Jäsenet ovat tehneet erittäin hyvää työtä konsultaatioprosessissa ja olemme heille hyvin kiitoksia siitä, kiitollisia siitä. Viime marraskuussa komission, kom, komissiossa keskityttiin tähän kysymykseen eh, erityisryhmässämme tunnistimme tar- pahimmat tarpeet ja kiireellisimmät toimet, joihin olisi ryhdyttävä, ainakin osaan niistä. Lähdemme lähtöisestä lähestymistavasta. Olisi rakennettava ensinnäkin kapasiteettia kansallisten viranomaisten taholla niin, että viranomaiset voivat täyttää velvollisuutensa ja pystyvät toimimaan näin ja vahvistavat lasten suojelujärjestelmän lisäksi olisi lisättävä lasten kykyä eh, vaatia omia oikeuksiaan, niin olisi tietoisia oikeuksista, niin voisivat vaatia niiden toteuttamista. Lasten etu olisi aina huomioitava la, la, la, lasta koskevissa päätöksissä. Tämä on kaiken kattava periaate kaikissa vaiheissa. Kuten sanoin, kun tiedon annossa keskitytään kiireellisimpiin, kriittisimpiin eh, tekijöihin. Tämä ilmiö on kehittynyt. Kyseessä ei ole ainoastaan yksin tulleet alaikäiset, vaikka he ovat erityisen haavoittuvia, vaan myös lapset, jotka ovat joutuneet eroamaan perheestään tai, tai lapsiperheetkin ovat mukana. Halutaan vahvistaa näiden kapasiteettia ja lasten suojelua ja vaikutusten pitäisi näkyä kansallisella tasolla keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Pari asiaa vielä ennen kuin annan puheenvuoron kollegalle Home-pääosastosta. Ensinnäkin tämä tehokas huoltajuus. lapset eivät tarvitse ainoastaan suojaa, vaan myös vakautta ja jatkuvuutta, joten heille tällaisella huoltajalla olisi ratkaiseva rooli, jotta voitaisiin pitää huoli lasten edusta ja hyvinvoinnista. Tämä ei liity ainoastaan turvapaikkamenettelyihin, vaikka tiedän, että tällä hetkellä keskustelussa keskitytte turvapaikan uudistuksiin, mutta vaan kyllä näitä toimia tarvitaan muidenkin sekä lisäksi, kuten asianmukaiset vastaanotto-olosuhteet, menettely, varmistaminen, tiedottaminen niin edelleen. Ei pitäisi myöskään unohtaa sitä, että tässä on paljon rajat ylittäviä seikkoja koskien näitä huoltajia. Me, me rohkaisemme jäsenvaltioita hyödyntämään olemassa olevia yhteistyö- kanavia, kuten Bryssel 2-asetuksen määrämät menettelyt, joka on tässä parlamentissa käsittelyssä tarkast- uudelleen tarkastelun takia. Meillä on tämä eurooppalainen huoltajien verkosto, jonka kanssa aloitimme työn. Olemme tapaamassa ensi viikolla jäsenvaltioiden asiantuntijoita ja, ja, ja, ja rahoitus kohdennetaan tähän toimintaan, jotta tällainen tehokas huoltajuusverkosto voisi toimia myös tällainen sijaisperhe on käsittelyssä prioriteetti kakkosena. Ja lopuksi vielä on tärkeää tarkastella vaihtoehtoja lasten pidätykselle. Tällä, tällä olisi todella kova kiire. Tänä vuonna komissio on päättänyt, että uusi lasten oikeuksien foorumi 6-9. marraskuuta käsittelisi nimenomaan lasten pidättämistä ja, ja sitä, että jäsenvaltiossa edistettäisiin vaihtoehtoja pidättämiselle. Todella toivon, että tämä parlamentti ja, ja jäsenet osallistuvat tapahtumaan. Euroopan neuvosto ja sisä- ja oikeusministerin neuvosto on toivakseni hyväksynyt tänään neuvoston päätelmät, jotka perustuvat tähän tiedonantoon. Siinä kehotetaan jäsenvaltiota ryhtymään toimiin, jotta suojeltaisiin lapsia kaikissa vaiheissa maahanmuuton. Uskomme, että tämä on tärkeä askel eteenpäin, koska on aivan selvää, että suuren osa toiminnasta kuuluu ja riippuu maan poliittisesta päättäväisyydestä ja toimintakyvystä. Nyt antaisin puheenvuoron eh, Home pääosaston kollegalle. Thank you, Kiara, and thank you. Kiitos Kiara. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin hieman täydentää sitä, mitä kollegani jo sanoi, selittämällä hieman yksityiskohtaisemmin konkreettisia toimia, joihin komissio kehottaa tiedonannossaan. Kuten huomautettiin, kyse on hyvin kirjallisesta toimintatarpeesta hyvin lähitulevaisuudessa, Pitäisi keskittyä räätylöttävään yhteistyöhön ja toimia koordinoidulla tavalla kaikkien relevanttien sensuuriryhmien kanssa EU-tasolla, jäsenvaltion tasolla ja myöskin paikallistasolla. En nyt toista kaikkia seikkoja, jotka ovat tässä tiedonannossa. Olisin valottaa muutamaa toimenpidettä, jotka nähdäksemme voivat auttaa parantamaan maahanmuuttajalasten asemaa kaiken kattavalla tehokkaalla tavalla. Meidän täytyy varmistaa, että lapset nopeasti tunnistetaan ja rekisteröidään lapsiksi, kun he tulevat EUn maaperälle. Ja lisäksi täytyy varmistaa toimet, joilla varmistetaan lapset eivät katoa mihinkään. Maahanmuuttajan lapset ovat erityisen alttiina hyväksikäytölle ja ihmiskaupalle, kuten vointu havaita. Kadonneen lasten määrä on suorastaan hälyttävällä tasolla. Siksi olemme ryhtyneet erityistoimiin tai käytämme jäsenvalta erityistoimiin hyvin kiireisesti. Olemme jäsenvaltiot keräävät ja vaihtavat vertailukelpoista tietoa, jotta voidaan helpottaa rajat ylittävää karonilaisten jäljittämistä. Samalla voidaan varmentaa perheyhteydet, ottaa käyttöön tarvittavat menettelyt ja toimet, joilla systemaattisesti raportoidaan ja pystytään reagoimaan tilanteeseen, jossa lapsi on kadonnut. Komissio peräänkuuluttaa myöskin sitä, että henkilö, jolla on vastuunaan lasten suojelu, on aina paikalla mahdollisimman varhaisessa vaiheessa silloin, kun tunnistetaan ja rekisteröidään lapset. Vielä täsmäisemmin parimme, että lastensuojeluviranomainen aina nimitetään Kreikkaan ja Italian toimimaan vastaanottokeskuksissa. Lasten tunnistaminen ja sormenjälkienotto täytyy hoitaa lapsiystävällisellä tavalla ja mikä tarpeellista on, pitäisi käyttää muita kuin invasiivisia toimia, esimerkiksi moni alaista lähestymistapaa pitäisi noudattaa mukaan luettuna psykologinen puoli. Turvatukivirasto on parhaillaan ajantasaistamassa ohjeistusta, joka liittyy iän määritykseen. Kuten todettiin, puheenjohtaja, me tarvitsemme uutta, uudistettua eurooppalaista turvapaikkapolitiikkaa, joka on vielä parempi kuin tänä päivänä suojaamaan niitä, jotka tarvitsevat kansainvälistä suojelua, kun he tulevat Euroopan alueelle. On tärkeää, että kaikki turvatoimet otetaan käyttöön, että lasten etu otetaan kaiken keskiön EU kaikissa lainsäädännöllisissä toimissa. Erityisestikin täytyy varmistaa, että alaikäiset tunnistetaan asianmukaisella tavalla ja että heidän huoltajansa tai holhojansa välittömästi nimitetään heille, jotta voivat auttaa alaikäisiä menettelyn yhteydessä. Kuten kollega äsken selitti, riittävät vastaanotto-olosuhteet täytyy taata lapsille. Komissio vetoaa kahteen yhteislainsäätäjän parlamentin neuvoston, jotta ne nopeasti saisivat aikaan sovun koko paketista, mutta erityisesti niistä elementeistä paketissa, lapsiin. Lisäksi vetoisimme jäsenvaltioihin, jotta ne arvioisivat turvapaikkahakemuksia, jotka lapset tekevät ja asettaisivat ne etusijalle. Vaadimme että tai vetomme jäsenvaltioihin, niin kuin aiemminkin on tehty lukuisia kertoja, kuulemaan tämän kertomuksemme kukaisen, jotta annettaisiin etusia lasten uudelleen sijoittamiselle Italiasta ja Kreikasta muihin maihin, silloin kun heillä on oikeus uuden sijoittamiseen lasten etujen mukaisesti. Komissio painottaa erästä erittäin tärkeää seikkaa. On keskeisen tärkeää, että kestävä ratkaisu löydetään lasten etua silmällä pitäen. Sellainen pitää mahdollisimman nopeasti määritellä. Useimmissa tapauksissa tarkoittaisi joko integroimista Euroopan jäsenvaltion tai kotoutumisen jäsenvaltion tai lapsen pelottamista alkuperämaahan, jotta voidaan hänet palata takaisin perheelleen. Meidän täytyy varmistaa, että ne lapset, jotka jäävät Euroopan unioniin, kunnolla kotoutetaan ja että heistä tulee yhteiskuntamme rikastuttavia henkilöitä. Tarvitaan kunnollisia kuntotestoimia mukaan luettuna koulutus, ammattikoulutus, kieli, kurssit, terveydenhoito ja niin poispäin. Kaikki nämä täytyy hoitaa kuntoon. Lisäksi täytyy ponnistella erään seikan puolesta, joka on erittäin tärkeä. Täytyy varmistaa, että koulutuksen ja asuntojen saanti varmistetaan, että tämä hoidetaan kaikkien mukaan tavalla niin, että ei erotella ihmisiä toisistaan yhteisöissä ja täten aiheutetaan muukalaisvihamielisyyttä. Ne, jotka palataan takaisin, perheen osalta täytyy varmistaa, että perheet on asianmukaisesti onnistuttu jäljittämään ja löytämään ja ryhdytään uudelleen kotottamistoimiin alkuperämaassa. Tämä kaikki edellyttää jäsenvaltioilta jatkuvaa rahoitusta. Euroopan unionillekin on mutta sen tukia kansallisten kansallisia ohjelmia, jäsenvaltiossa on mukaan luettuna kansainvälisten järjestöjen ja kansallisjärjestöjen tarjoama rahoitus, jotka tekevät työtä ruohonjuuritasolla toteuttaessa näitä ohjelmia ja viedessä, viedessä niitä tähän suuntaan. Viimeinen seikka vielä liittyy tarpeeseen puuttua niihin perussyihin, jotka ajavat niin monet lapset tälle vaaralliselle tielle kohti Eurooppaa alun perinkin. Tämä tarkoittaa tietystikin sitä, että ei pelkästään puututa köyhyyteen ja konflikteihin jotka ovat johtaneet niin monen ihmisen mieron tielle, vaan aivan erityisesti tarvitaan suojatoimia ja täytyy poistaa jotakin puutteita, jotka liittyvät lasten elämään monessa paikassa maailmassa mukaan ottona maamutto, reitin varrella olevissa maissa Euroopassa. Erityisestikin halutaan rahoitusta hankkeille, joilla pyritään kehittää, kehittämään lastensuojelujärjestelmiä kolmansissa maissa ja parantamaan yhteistyötä kolmansien maiden kanssa lastensuojelusta, kun on kyse. Lisäksi yhteistyö kumppanihallitusten, kansainvälisten järjestöjen kanssa ja kansallisjärjestöjen kanssa on tarpeellista tulomaissa ja niin poispäin. Tämä tarkoittaa... Kiitoksia. Nyt havaitsen, että monet joutuvat poistumaan pikapuoli paikalta, koska heillä on kiire liikenneyhteyksien pariin. On vielä lopuksi sanoa, että nämä lapsille täytyy tarjota mahdollisuus kolmansissa maissa ja itse täytyy suojella kolmansissa maissa, mutta myös sama, no, täytyy taistella rikosjoukkoja vastaan. Kun heidät uudelleen sijoitetaan, kehotamme jäsenvaltioita lisäämään sitoumuksiaan muutenkin ihmisten ja lasten uuden sijoittamiseksi, varsinkin kun kyse kaikkein haavoittuvaisimmista lapsista, jotka eivät itse pysty pitämään puoliaan, kun he pyrkivät turvasatamaan kolmansissa, kolmansissa kolmesista maista. Heidän uuden sijoittamistaan täytyisi pitää etusijaisena asiana. Silvia. Pyydän anteeksi. Teille kohtaan ei olisi ollut muuten aikaa vastata näihin kysymyksiin. Jollakin on lento, pikapuolin jollakin ei. Tässä salissa on kahden tyyppisiä henkilöitä. Minun täytyy lähteä junaan itse, näin ohi menen sanoen. Mitä tähän tiedonantoon tulee? Tämä oli tämän kriittinen, tämän tärkeä tiedonanto, mutta yksi seikka vain. Pari viikkoa sitten vierailin Kreikassa Kinichi ja Ana Gomez ovat, olivat mukana myöskin tällä matkalla. Kaikki kansalaiset peräänkuuluttavat lastensuojeluviranomaisia ja huoltajia lapsille. Nämä ovat kansalaisjärjestöjen asialistalla etusijalla, mutta kun menee Kreikkaan ja niin Italian, näistä aina puhutaan ensimmäisenä, mutta yksi varoituksen sana, kun käy lävitse tätä tiedonantoa. Se on pitkälti kotottamiseen liittyvä tiedonanto, ja kaikki riippuu jäsenvaltioiden puolella syntyvistä kustannuksista ja sosiaaliturjärjestelmistä. Joten kyse on suuren luokan kompastuskivistä. Mainitsitte myöskin kolmansien maiden lastensuojelujärjestelmät. Ei tätä kyllä halvalla saa hoidettua kuntoon, niin kuin ei montaa muutakaan asiaa, jota me käsittelemme täällä. Kustannuskysymys ja lastensuojelu, lastensuojelun kustannukset jäsenvaltiossa ovat kyseessä. Tämä on erittäin hieno tiedonanto, mutta mikä tämä halutaan toteuttaa, tämä vaatii meiltä valtaisia ponnisteluita. No se tehdään nyt selväksi sen, että kyse on suuren luokan tiedonannosta, erittäin monimutkaisesta asiasta on kyse. Tämä edellyttää kokeneilta jäseniltä todellisia ponnisteluita, jotta voidaan tarkastaa tätä monimutkaista asiaa ja pohtia kustannuksia. Kyse on valtavasta kotouttamistehtävästä myöskin. Te erittäin hienolla tavalla hahmottelitte tämän koko ongelman Ensimmäisenä puhuu Katriina Kinici. Maija. Grazie, grazie presidente. Io... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komission edustajia, ei pelkästään heidän esityksestään, joka sä kertovat tiedonannon sisällöstä, vaan myös koska he siterasivat alaikäisten oikeuksien interryhmän työntä, jossa Ole Koratsa Biltin kanssa kiitän heitä siitä, että he ovat ottaneet huomioon työn, joka on tehty interryhmän puitteissa. Tämä tiedonanto, joka meille tänään esiteltiin alaikäisten suojelusta, on erittäin tärkeä, äh, kun äh, halutaan suojella niitä lapsia, jotka äh, kulkevat pitkiä vaikeita teitä löytääkseen ihmisarvoisen elämän. Ja tässä on nyt monia asioita sanottu. Yksi on tämä huoltajan verkosto. Se on erittäin tärkeä, jotta voitaisiin huolehtia kaikista oikeuksista, mitä lapsilla on. Tärkeää, että nämä edunvalvojat ovat koulutettuja ja eh, tietävät asioista, kun he kohtaavat lapsen eh, järjestelykeskuksessa. Myöskin lasten tunnistaminen on tärkeää. Se on ensimmäinen askel, jotta eh, lasta voidaan suojella, kun hän kulkee alueellamme. Me olemme useaan otteeseen lipevaliokunnassa, kuten myös interryhmässä, nostan esiin se, että ei voida hyväksyä minkäänlaista lasten pidättämistä äh, vain siksi, että he ovat maahanmuuttajia. Tässä komission täytyy olla tiukkana kaikkialla Euroopassa ja meidän täytyy yrittää löytää vaihtoehtoisia ratkaisuja Eh, erityisesti, ja olen iloinen, että täällä sanottiin se eh, perheeseen sijoitus, jotta eh, tämän lapsen ympärille, joka mm, on yksin vieraassa maassa hyvin vaikeiden tilanteiden jälkeen, mm, on ympäristö, jonka avulla hän pystyy paremmin integroitumaan, koska tämän täytyy olla tavoitteemme, että luomme kaikki mahdolliset tarpeelliset olosuhteet, jotta lapsi voi tulla integroiduksi ja hänestä tulee rikkaus tuolle maalle. On useita kysymyksiä, tässä mm, vaiheessa, maahantulon vaiheessa ja sitten integraatiovaiheessa, jotka on otettava huomioon, on erittäin tärkeää, että kaikki eh, prosessiin osallistuvat eh, ymmärtävät alaikäisen tarpeet ja huomioivat ne. Se, mitä mm, täällä eh, korostettiin, on erittäin tärkeää. Tarvitaan myös taloudellista tukea, koska mm, lapselle, jos halutaan tarjota ei vain vastaanottotiloja, vaan myöskin integraatiota ja tukea, niin se vaatii rahoituksellista tukea. Italia tarvitsee sitä, ja tässä kaikkien jäsenvaltioiden on osallistuttava. nämä huomiot, jotka löytyvät komission tiedonannosta, on nyt sitten toteutettava konkreettisesti. Ja sitä varten tarvitaan rahoitustukea ja meidän kaikki on ehkä kiinnitettävä enemmän huomiota siihen, että kaikki jäsenvaltiot voivat panna täytäntöön nämä kysymykset, koska kun on kyse lapsista, jotka ovat eh, suojattomassa asemassa tällaisessa dramaattisessa tilanteessa, niin silloin ei saada osoittaa solidaarisuuden puutetta eikä saada luistaa vastuusta. Eh, lastensuojelu, mistä ikinä maasta he tulevatkin, missä ikinä he ovatkin, on meidän kaikkien vastuullamme. Ja siksi kiitän komissiota sen tekemästä työstä. Se on erittäin tärkeää. Pyytäisin, että me kaikki eh, omassa maassamme otamme tämän vastuun alaikäisistä. Kiitoksia. Uh, Kiitos Katarina. Anna seuraavana. Minäkin haluaisin kiittää komissiota tästä työstä. Haluaisin todella rohkaista komissiota tekemään vielä enemmänkin. Olisi tärkeää, että meillä olisi hyvin vahva poliittinen viesti jäsenvaltioille niin, että näin ei enää jatketa. Tietenkin täällä on puhuttu kaikkein haavoittuvimpien suojelusta. En voi koskaan unohtaa sitä, kuinka, kuinka järkyttyneitä olimme, kun Malmössä kuulimme, kuinka, kuinka, nä, kuinka näiden kanonneiden maahanmuuttajien, maahanmuuttajalasten lasten tilanteeseen ei mitenkään voitu puuttua, ja niitä, heitä ei lähdetty etsimään mistä, jos olisi hyvä tullut ruotsalaisia tilanne, niin se oli aivan toinen. toinen. Tietenkin, jos lapset jätetään oman onnensa nojaan, niin rikollisjärjestöt ottavat heistä hyödyn. Tämä on turvallisuuskysymys. Kyllä jäsenvaltiot on asetettava vastuuseen tässä. Tämä on parlamentin ja komissionkin työ. Enkä näe, että komissio olisi riittävän tiukasti puhunut jäsenvaltiolle tästä asioista, niin että jäsenvaltiot todella kantavat vastuunsa. On aivan hirvittävää, kuinka perheen yhdistäminen on nyt jätetty kokonaan käyttämättä melkein. Tämäkin, tämäkin liittyy näihin asioihin. Nämähän ovat, maahan, nämähän ovat pakolaislapsia – jos he olivat maahanmuuttajia alun perin, heistä tuli pakolaisia lopulta ja heidän on kohdeltava pakolaisena. He ovat kokeneet kauheita. Keskeinen kysymys koskee lapsia. Olen nähnyt lapsia Kreikan pakolaisleirillä. Ja siellä on hirvittäviä asioita tapahtunut näille perheille, Jasidi-perheiden lapsille esimerkiksi. Mutta mitään erityistä tukea heille ei tarvita, tarjotaan psykologista tukea tai muuta. Näistä lapsista tulee todella häirintyneitä aikuisia tai nuoria, jos mitään ei tehdä ja nopeasti. Tyttöjen tilannetta on turha mainitakaan. Heitä on raiskattu ja itse asiassa kaikkia lapsia, ei vain tyttöjä, myös poikia. Mikä tilanne nyt sitten on näissä äh, järjestelykeskuksissa ja Libyassa. Olen hiljattain kuullut UNFORMED-operaatiosta, että Bangladesin tapaisista maista, Marokon ja Nigerian kaltaista maista lapsia tulee yhä enemmän ja yhä nuorempia. Onko tämä otettu huomioon toimissa, joihin pyritään? Kaikkein dramaattisin tilanne koskee niitä nuoria afgaaniperäisiä poikia, joita kohdellaan maahanmuuttajina. Ja he ovat kuitenkin kokeneet aivan hirvittä, hirvittävää hyväksikäyttöä. Yhtään ei kiirehditä heidän auttamisesta. Tietenkin he tietävät, että rekisteröintiä on vältettävä. Ja näin ollen enemmän kuin kukaan muu he ovat varassa joutua rikollisverkostojen ja myös terroristiverkostojen välineiksi. Kiitoksia Anna, kiitoksia, että jäit keskustelemaan tästä aiheesta. Nyt ehdottaisin Kerle ja Stevenille, kahden päästöstä edustajalle, että koska myöhemmin voidaan käydä keskustelua niin, että jäseniä on paikalla enemmänkin, ja vaikka tämä onkin erittäin mielenkiintoinen asia, joka koskettaa monia muitakin osa-alueita, niin Tähänkin kohdistuu paljon huomiota. Ihmiset tietystikin ymmärtävät, miten kiinnostunut mediakin on tästä. Ja kun otetaan huomioon, miten monimutkainen tämä asia on, niin tämä on todella monimutkainen, koska tämä koskettaa monia muitakin seikkoja, jotka ovat turvapaikkajärjestelmän mukaan ottamaan suljettuihin keskuksiin. Tämä liittyy jäsenvaltioiden sosiaaliseen puoleen ja toimiin ihmisten kotottamiseksi. Tämä mikään ei ole halpaa. Tämä on kallista toimintaa. Tämä nähtiin myöskin valtuuskuntamatkojen yhteydessä, joten yrittäkäämme löytää hieman parempi ajankohtaa syöisempää keskustelua varten. Jäsenet, kuten Kinichi ja Gomez, jotka kiinnostuneet aiheesta, pitävät kyllä tämän asian kehitystä silmällä. Me tarvitsemme laajaa poliittista tukea, joten seuraamme kyllä tämän asian käsittelyä, joten pitäkää ihmeessä yhteyttä meihin. Me pyrimme löytämään jonkun aamupäiväkokouksen, jonka yhteydessä tästä voidaan puhua enempää, enemmän. Nyt ei kannata enää aloittaa oikeastaan keskustelua, koska täällä on paikalla enää minä ja Anna. vaikka olenkin ihan varma, että pystymme kyllä tämän ajan käyttämään hyväksemme puhumalla, mikä tarpeen on, mutta etsitään jokin toinen ajankohta, jolloin meillä on vähemmän kiireitä ja keskustellaan sinun lisää. Kiitoksia paljon teidän tekemästäni työstä ja onnea ja menestystä teille. Kiitos paljon. Kiitos Anna. Go the staff Kiitoksia myöskin henkilökunnalle ja kaikille muille. Oikein mukavaa viikonloppua. Kiitos paljon. That's the end of the meeting. Tähän päättyi kokous. Pyydän anteeksi. Unohdin mainita. Kokous päättyy tähän ja seuraava kokous on 15. kesäkuuta Strasbourgissa.